Dear colleagues, ladies and gentlemen. Arvon kollegat, hyvät naiset ja herrat, on ilo toivottaa teidät tervetulleeksi tähän kuulemiseen, jossa keskustellaan perusoikeuksia, perusoikeuksista ja vastaanotosta, yksityisen suojasta, syrjinnästä, turvallisuudesta ja lainvalvonnasta. Massadata, big data, sillä on potentiaalia tuoda kiistämättömiä etuja ja mahdollisuuksia kansalaisille, yrityksille ja hallituksille. EUn digitaalista sisämarkkinastrategia tunnustaa datavetoisten teknologian potentiaaliin katalysoimassa talouskasvua. Massadata ei ole uusi ilmiö, kuitenkin nopeasti kasva ja kehittyvät uudet IT-teknologiat ovat tulleet halvemmaksi. Näin on tullut helpommaksi myös yhtiöille ja julkisille viranomaisille käyttää edistyneitä prosessointitekniikoita. Ne voivat käyttää monimutkaisia algoritmeja ja korreloida henkilötietoja tunnistaakseen kaavoja, käyttäytymisiä suurissa ihmisväestöissä ja voivat käyttää sitä eri tarkoituksiin, kaupallisesti, tieteellisesti, terveyttä tai viranomaistarkoituksia varten. Siinä siis vain muutama esimerkki. Massadataan liittyy myös suuria riskejä. Esimerkiksi jos ajatellaan perusoikeuksien suojelemista, niin kuin EUn perusoikeusten kirja ja unilaisuudet takaavat, tiedon prosessoinnin analytiikan jakaminen eri toimijoille. Tarkoittaa sitä, että tietoa kerätään, prosessoidaan ja jaetaan. Ja eri henkilötietoja siis kerätään eri lähteistä. Niitä säilytetään joskus rajaton, rajattoman kauan. Tai sitten saatetaan käyttää puolueellisia algoritmeja. Ja sitten tiedon laatu saattaa joskus johtaa siihen, että tehdään vääriä päätöksiä syrjitään, saattaa johtaa sosiaalisen, ulko, sosiaalisen syrjintään ja stigmatisointiin. Viranomaiset ja akateemikot molemmin puolin Atlanttia ovat huomauttaneet, että on riskejä ja huolenaiheita, jotka liittyvät massadataan, avoimuuden puutetiedon, epätasapainoon, epäreilut ja syrjivät päätelmät, vakuutusten, rahoituspalvelujen ja muiden palveluiden kieltäytyminen, on oikeudellinen kehys tietosuojaa varten on sovellettavissa, kun käsitellään henkilötietoja myös massadata-operaatioissa. Äskettäin hyväksyttiin tietosuojapaketti asetus 2016-679 ja direktiivi 2016-680. Ne, ja siis lisäksi direktiivi 2258 EY sähköinen yksityisyys tarjoavat sääntöjä ja periaatteita, jotka ovat sopeutuneet moderneihin tietojen käsittelytekniikoihin. Ne tarjoavat korkean suojan taso yksilöille tarjoamalla niille erityiset oikeudet, joista ei voida luopua. Nämä säännöt pätevät ja hallinnoivat massadatatoimintoja ja ne varmistavat sitä, että massadatatoiminnot kunnioittavat perusoikeuksia, erityisesti oikeus yksityiselämään ja tietosuoja. Euroopan parlamentti parlamentti antoi päätöslausuman 10. päivä maaliskuuta 2016 kohti datavetoista, menestyvää datavetoista taloutta. Korost, siinä korostetaan, että tietosuojalainsäädäntö on teknologisesti neutraalia ja se pätee jo massadatatoimintoihin EU-ssa ja näin ollen sääntöjä täytyy noudattaa täysimääräisesti. Tämän päivän kuuluminen käsittelee massadatan, mitä massadata tarkoittaa perusoikeuksille, sekä sille, että mitä tulee massatan käyttämiseen kaupallisia tarkoituksia varten tai julkishallinnossa tai lainvalvontatoiminnassa. Vieraspuhujamme antavat live-valiokunnalle eri toimijoiden kantoja, teollisuus, kuluttajat, kansallisjärjestöt, julkishallinto, laivavalvontaviranomaiset ja tietosuojaviranomaiset. Näin on saanut mahdollisimman laajan ja edustavan kuvan tästä erityislaatuisesta, mutta tärkeästä kysymyksestä. Haluaisin jo nyt kiittää vieraitamme, että tulivat paikalle live-valiokuntaan. Nyt pari sanaa käytännön kysymyksistä. Kunkin osion päätteeksi on kysymys- ja vastausosio Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Pyydän huomioimaan, että tämä menee suoraan verkkoon, tämä istuntomme, joten kaikki puheenvuorot äh, nauhoitetaan. Ja tietysti kuten aina tulkkaus on tarjolla voitte puhua myös relevantteja kieliä. Ensimmäinen osio alkaa nyt heti. Se käsittelee massadatan kaupallista käyttöä. Tässä ensimmäisessä osiossa aloitamme yleisestä näkymästä massadatan suhteen ja mitä se tarkoittaa tietosuojelun kannalta. Sen jälkeen tarkastelemme perusoikeusvaikutuksia massadatasta teollisuuden ja kuluttajan näkökulmasta. Ja sitten kolmannessa osiossa annamme puheenvuoron komissiolle. Haluaisin antaa puheenvuoron ensinnäkin Euroopan tietosuojaviraston edustajalle herra Christian de Cunha. Hän kertoo meille massadatan yleisistä näkökulmista. Herra Dekuni, niin olkaa hyvä 10 minuuttia. Kiitos. Äh, thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia. Sitten. Niin, pahoittelen, että olen vähän vilustunut, siksi ääni on tällainen. Haluaisin kiittää kutsusta tulla puhumaan tänne täällä. Tämä on erittäin hyvin ajoitettu, ajoitettu keskustelu tässä valiokunnassa. Aivan aluksi haluaisin esittää pohdintoja, mitä massadatalla tarkoitetaan – ja miksi EDPS ja tietosuojaviranomaiset ovat niin kiinnostuneita tästä aiheesta, kun ajatellaan teknologiaa, massadata on va- vallan va- vara- tallettamisen ja la- laajakaistan yhdistelmän, mutta hallituksille yrityksille tällaisten datasettien käytön arvo on siinä, että ymmärretään ja voidaan en- ennakoida ennakoida ihmisen käyttäytymistä. Tämä on siis tällainen uskoon perustava järjestelmä, kuin teo, niin kuin teknologiakin, jonka avulla voidaan potentiaalisesti ratkaista mitä tahansa sosiaalisia ongelmia. Data on kaikkialla, se voi välittömästi liikkua ja sitä voidaan loputtomasti säilyä, mikäli internet ja, ja tämä datapalvelu olisi valtio, se olisi 18, 12 suurin jossakin Espanjan ja Italian välillä. Jokainen nettisivu vierailu tallentuu 50 no, valvojan tiedostoihin ja, ja tämä on vain jäävuoren hui, huippu. Planeetalla on enemmän netin yhteydessä olevia laitteita kuin ihmisiä ja ja se tulee, laitteiden määrä tulee kasvamaan 25 miljardin vuoteen 2020 mennessä. Ja edenne internet liittyy tähän asiaan myös. Vassa data on muuttanut radikaalisesti no, normaalia datavirtoja ja se onkin pitkä aikainen huolenaihe tästä syystä kaikille datasuojaviranomaisille viranomaisille tässä on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin sisämarkkinoiden helpottaminen ja samalla kun suojellaan yksilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia. EDPS on pyrkinyt siihen, että muotoillaan näitä teknologioita, mutta ei sitä niiden käyttöä. Suurissa osissa tämän valiokunnan ansiosta tietosuoja-asetus ja direktiivi juuri pääsivät näihin tavoitteisiin, mutta kun ajatellaan keinoälyä, robotteja ja koulun oppimista, niin ne asettavat suuria haasteita perusoikeuksien kunnioittamiselle, eikä ainoastaan artiklaa 8 koskee, joka koskee tietosuojaa. Valvonta käytäntöjä on valtioilla ja nyt ihmiset ovat pohtimaan sitä, kuinka paljon – valtaan suurilla yrityksillä, erityisesti digitaalimaailmassa. Ihmiset, jotka yleensä pitävät itsestäänselvyytenä hyviä yhteyksiä, niin nämä samat alkavat pelkäämään epätasapainoa. Komissio ja parlamentti kolme vuotta sitten pyysi tutkimuksen koskien syrjimistä digitaalisilla markkinoilla. Eurobarometrin tutkimukset EU-ssa ja tutkimukset Yhdysvalloissa ovat jatkuvasti näyttäneet että ihmiset tuntevat olevansa voimattomia, kun ajatellaan, kuinka yritykset käyttävät heidän tietojaan netissä. Ihmiset ovat äh, kiusantuneita, koska heidän perusoikeudet, jotka on, jotka on suojattu perussopimuksessa, ovat nyt uhattuna. Yksityisyyttä ei ole vielä normalisoitu netissä, niin se saattaa tuntua vielä uudelta ilmiöltä meille vähän vanhemmille. Myönnytykset tie, tietojen käsittelyyn ja tiedon keruun pitäminen vähem, mahdollisimman vähäisenä ja, ja muut tällaiset asiat, kuten että tietoja käytetään niin ainoastaan siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty ovat periaatteita, jotka joutuvat jo suuren paineen alle massadatan käsittelyssä. Usein toiminta on tietosuojan periaatteiden vastaista. Olisi myös, on myös korostettu sitä, että periaatteiden pitäisi ehkä muuttua, mutta meillä on toinen kanta. Me pidämme kiinni periaatteesta, mutta pyrimme, saa, pyrimme siihen, että että ne toteutuisivat sitten ilmaston, ilmaisun vapaus. Fake news sites. Oh. Tähän liittyvät muun muassa väärät uutiset ja algoritmien käyttäminen ja, ja muut sellaiset asiat, jotka eivät varoinkaan pidä ilmaisun vapautta tärkeimpänä. Ihmisiä myös luokitellaan toimintansa mukaan ja se vaikuttaa vakuutuksiin. Adam Smithin käsi onkin nyt korvattu massadatan ja algoritmien kädellä. Laki ei meidän mielestämme riitä, niin että voidaan puuttua näihin ongelmiin. On otettava huomioon tulevaisuutta katsovat säännöt, paitsi viestinnän luottamuksellisuus, myös kunnollinen täytäntöönpanojen valvontaviranomaisten puolelta. EUn toimielinten olisi näyttävä esimerkkiä ja annettava ihmiselle valta omiin tietoihinsa. Slide, please. In our opinion in September we tried to... Syyskuussa pyrimme näitä suuntauksia hahmottamaan Puhumme piilotetusta verkkoseurannasta, monopolin vallasta ja täytäntöönpanijoiden yhteistyöstä niin, että toimittaisi siiloissa. Analyysimme perustotiedolle vuodelta 2014 EU:ssa on kehitetty yhteisiä tavoitteita, jotka koskevat erilaisia asioita, jotka tässä hyvin nopeasti luetaan suoraan paperista, huomauttaa tulkki. Usein on muodostettu väärä keinotekoinen dikotomia vapauden ja näiden toimien välillä. No, oikeastaan unohdetuksi on yksi esimerkki. Wikipedissä sanotaan kuitenkin, että kyseessä on yksilön tai ryhmän mahdollisuus saada tietoa itsestään ja ilmaista itseään valikoivasti. vapautta ei siis voi olla olemassa ilman yksityisyyttä. Nämä liittyvät toisiinsa, jos yksi puola puuttuu, niin muutkaan eivät ole olemassa. Voivatko ihmiset todella itse valita, että he käyttävät suosittuja verkkosivuja niin, että heitä ei jäljitetä Yleensä tarvitaan kymmenen päivää vuodessa, jos haluaisi kaikki nämä pienet brändit lukea. Ja varmaan tarvitaan paljon enemmän aikaa, että jos ne haluaisi ymmärtääkin. Komissio sitä vielä, että markkinoilla on, on verkosto seurauksia, mitä enemmän palveluja käytetään, sitä enemmän muutkin niitä ryhtyvät käyttämään. Sosiaalisia ammatillisiakin kustannuksia tulee, mikäli tiettyjä palveluja ei käytetä. Saattaa olla, että ihmiset käyttävät tiettyjä palveluja, koska niistä on tullut aivan välttämättömiä nykymaailmassa. Ne ikään kuin myös koukuttavat käyttäjiä. Euroopan tietosuojaa viranomaisten konferenssi edellyttää tehokkaampaa työ, täytäntöpanoa ja yhteistyötä Olemme kirjoittaneet virastolle, jotka haluavat osallistua tällaisen digitaalisen eh, selvitysyhteisöön, jonka kautta voidaan saadakaan uuden tyyppistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Haluaisimme auttaa sellaisen tilan luomista netissä, missä ei ole mitään kätkettyä seurantaa eikä tarvitse pelata ilmaisuvapauden käyttämistä – meidän mielestämme nyt on aika ryhtyä toimiin. Tarvitaan uusia välineitä, mutta uskomme, että meidän on myös käytettävää olemassa olevia välineitä paremmin yhdessä. Suuret kiitokset. Toivon, että tästä oli apua. Thank you very much for... Kiitoksia kovasti esityksestä. Nyt äh, puheenvuoron saavat alan asiantuntijat ja kuluttajien edustajat. Ensinnäkin herra Luka Rister, hän edustaa Business and Decision Beneluxia. Hän esittelee meille alan toimijoiden kaupallisten toimijoiden kannan massadataan. Olkaa hyvä. Having me. Thanks for having us. Kiitoksia. <clears throat> Kiitoksia siitä, että kutsutte meidät. Luka Ristar. Benelux-alueella vastaan näistä kysymyksistä ja It's coming up. Uh, I can briefly present... Lyhyesti voin esitellä yritykseni. Me tarjoamme palveluita tietotekniikka-alalla ja, ja Meillä oli 2500 konsulttia maailmanlaajuisesti ja tarjoamme siis tietopalveluita – Me pyrimme keräämään tietoja eh, toimimaan interaktiivisesti eri digitaalisten kanavien kanssa. Tästä voidaankin mennä viidenteen kuvaan. So, like I said, we design new business by collecting data to foster decision and interact by... Yritämme digitaalisten kanavien myötä sitten toimia tässä, kun datasta. Data or small data, it's any data, okay? Uh, and that's, that's our actually niche, and that's where we specialize. Ja tämä on asia, johon erikoistumme. Ja sekä yksityinen että julkinen sektori investoivat tähän. Tavoitteena ei ole pelkästään tiedonkeruu, vaan se, että tehdään parempia päätöksiä, mikä sitten omalla vuorollaan johtaa lisää liiketoimintaan ja parempiin palveluihin asiakkaille ja kuluttajille. Tässä on luettelo kaikista meidän asiakkaistamme. Olemme erittäin aktiivisia rahoitusalalla, kuten myöskin tiedepuolella. Julkinen puoli siellä teemme yhteistyötä Belgian valtiovarainministerin kanssa ehkäistäksemme petoksia. Ja me käytämme jo tilastotieteellisiä malleja, jotta voimme ennakoida esimerkiksi verotuloja Tästä on kovasti hyötyä Belgian yhteiskunnalle. Seuraava kuva. Menin nopeasti tämän johdon läpi, jotta voin antaa teille sitten lisätietoa itse tuolta kentältä. Nähdään, että tietoa ylipäätään, dataa vaaditaan paljon ja tämä lisäys on aivan selkeä. On suuri muutos kuluttajien käyttäytymisessä – jotka haluavat vapauttaa sen tavan, jolla dataa tänä päivänä käytetään. Meillä on myös valtava lisäys sen suhteen, millainen tarve on varastoida tätä dataa. Yritykset tuottavat sitä valtavat määrät. Ja näin ei ollut siis vuosi kaksi sitten aiemmin yritykset pyrkivät kokoamaan tietoa ja niputtamasta yhteen. Tänä päivänä äh, varastellaan kaikki, koska halutaan olla valmiita tulevaisuuden varalle ja tämän, tämänkin päivän. On hyviä e- esimerkkejä, kuten esimerkiksi Amazon, joka ryhtyi keräämään valtavaa äh, massadataa jo 5-7 vuotta sitten. Ja nyt monet ovat nähneet, että se toimii. Monet yritykset haluavat seurata samalla polulla – jotta voitaisiin ristikkäs yhdistää dataa, niin tässä ei ole kysymys pelkästään siitä tiedosta, jota yksi yritys kykenee keräämään, vaan minkälainen tieto hyvänsä, julkinen, vapaasti saatavissa olevan, jopa internetsivuilta saatavissa oleva tieto. Lisäksi otan leikkiä näillä tiedoilla, ja yhä nopeammin hankitaan uutta tietoa ylipäätään uusista laitteista. Ja kaikki tämä, siksi tässä on iso plus, se, tämä on etua liiketoiminnalle, koska se avaa paljon uusia mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä eri yritysten kanssa. Tässä kuvassa ovat sitten nämä mahdolliset kompastuskivet. Asetuksia tulkitaan väärin. Voitteko esimerkiksi antaa meille tietoa yleisestä tietosuoja-asetuksesta? Ja hyvin monet yritykset esimerkiksi yksityisellä sektorilla ovat sellaiset, että ei niillä ole resursseja tämän uuden muutoksen hoitamiseen siksi, että ne eivät kykene noudattamaan sääntöjä. Ei ole henkilökuntaa riittävästi, joka tätä yksityistä puolta hoitaisi kaikissa eri hankkeissa. Sitten on paljon erilaisia vanhoja järjestelmiä, jotka ovat vielä jäljellä. Yritykset ovat keränneet 20 vuotta jo tietoa, siksi minun yritykseni on olemassa. On paljon erilaista tietoa, joka roikkuu vain jossain, eikä kukaan tiedä, miten sitä hallinnoidaan. Paljon tuntemattomia tekijöitä, ei pelkästään asetuksesta, vaan siitä, millä tavalla hallintoa voidaan luoda näiden eri järjestelyiden taustalle. Ja tämä hallinto on vaikea täytäntöön pantavaksi, koska vaikuttaa siltä, että sen taustalla ei ole paljon rakennetta. Ja selkeästi saadaan nähdä se, että Useat yritykset tänä päivänä <clears throat> pyrkivät noudattamaan sääntöjä, mutta tavalla, jossa pyritään pelastamaan oma nahka ja hoitamaan asia yhdellä kertaa, mikä ei mielestäni ole hyvä asia. No mitä sitten on tulossa? Öö, datan datan suoratoisto ja sen yhdistäminen esimerkiksi sosiaalisiin verkostoihin. Öö, tekoäly ja syvällinen oppiminen. Tämäkin on esillä. Tässä puhutaan tilastollisista malleista, jotka kykenevät käsittelemään valtavat määrät dataa ilman, että tarvitaan niin paljon eh, ihmisten välintuloa. Eli koneet miettivät itse ja luovat lisäarvoa datan avulla. Erilaisia pilvipalvelimia on yhä enemmän. Sekin on joskus meille hankalaa, koska kaupittelijoita on niin valtavasti jotka tarjoavat erilaisia palveluja pilvessä, että sitä on vaikea hallinnoida ja lisäksi pilveen menevä data menee julkisten verkkojen läpi. Tässäkin täytyy ottaa tiettyjä asioita huomioon. Ja uudet mallit, kuten blockchain, jotka tässä tapauksessa vallankumoustavat, tekevät vallankumouksen koko tälle alalle. Eli jotkut kysymyksistämme. Miten operationalisoidaan prosessi, tietojen käsittely, millä tavalla huolehditaan yksityisyydestä, mitkä ovat parhaat käytännöt, miten hallinnoidaan, mitkä siinä ovat parhaat käytännöt. Entäs yleisen tietosuoja liittyvä yhteisö, tukiryhmät? Tässä käsittääkseni yhteisö ja yksityinen sektori haluaisi järjestää enemmän tämän kaltaisia kuulemisia, mutta enemmän sellaisessa vähän rennomassa ilmapiirissä, jossa voitaisiin avoimemmin keskustella näistä asioista. Ja lopuksi sitten standardit tällä alalla, jonka avulla asiat vielä eteenpäin. Huolissamme olemme siitä, että liiketoiminta saattaa siirtyä EUn ulkopuolelle. Sitten erilaiset sellaiset hankkeet, jotka teknisesti olisivat toteutettavissa, mutta jotka suoritetaan yrityksessä salaa ilman, että viranomaiset niitä huomaavat. Ja se, että piiloudutaan pienten rangaistuksen taakse, jos haluaa noudattaa tätä yleistä tietoturva niin silloin maksetaan sakot, mutta hoidetaan sitten sellan takana sellaisia suuria rikkomuksia, jotka eivät noudata säännöstöjä. Näihin meillä on joitakin vastauksia. Voin vastata myös tähän sitten, kun meillä on kysymys vastaus sessio. Jos teillä on kysymyksiä, niin voitte mielellään esittää niitä. Thank you very much. Um... Kiitos esityksestänne. Nyt seuraava puhuja, herra David Martin. Hän edustaa Beukia, eurooppalaista kuluttajajärjestöä, ja hän esittelee kuluttajajärjestöjen kannan. Olkaa hyvä, herra Martin, 10 minuuttia. Thank you very much. Kiitos. Minulla ei ole PowerPoint-esitystä, mutta toin ystävän paikalle. This is uh, my friend Keila. Ystäväni Keila. Osa teistä on ehkä nähnyt hänet jo. Hän on ollut uutisissa tällä viikolla. Hän on älynukke. Hänet on suunniteltu tyttären ne parhaaksi ystäväksi. Näin mainokset sanovat. Hän voi puhua tyttären kanssa harrastuksista, lemmikkieläimistä, suosikkiruuista. Hän on melko söpö, eikö olekin? No, joka tapauksessa norjalainen kuluttajaneuvostomme tutki asiaa ja teki testauksia älyleluista. Tämä oli yksi niistä, oli muutama muukin lelu. Ja he saivat tietää, että tämä pieni nukke tässä lähettää keskustelut tuhansien lasten keskustelut yhdysvaltalaisen yhtiölle, joka on erikoistunut puheentunnistusteknologian. Tämä yhtiö pitää oikeuden jakaa nämä tiedot kolmansien osapuolten kanssa ja hän käyttää puhedataa eri tarkoituksiin. Se, mitä yhtiö sanoo sen yhteispolitiikasta on seuraava. Me saatamme käyttää tietoja, joita keräämme sisäisiin tarkoituksiin, jotta kehitämme, parannamme tuotteitamme ja palveluitamme ja mainostamme ja markkinoimme toimia tämän logiikan mukaan. No, tämä voidaan luokitella varmasti massadataksi ja tämä yhtiö on myös puolustussopimuksen tehnyt USAssa, mutta on lisäkin Keila, kuuluu tällaisia valmiiksi ilmoituja lauseita. Esimerkiksi hän puhuu kansanne siitä, mitä hän rakastaa, eli Disney-elokuvia ilmeisesti. Tällä on siis kaupallisia suhteita olemassa tuohon suuntaan, joten piilomainonta esiintyy myös. Sitä, se kohdistuu lapsiin. Sitten tietysti ehdot, jotka allekirjoitetaan, että saadaan käyttää nukkia, ovat epäreiluja ja rikot monia kuluttajalakeja meistä. Tämän lisäksi nuke voidaan hakkeroida, helposti hakkero voi puhua nuken kautta. Hän voi puhua tyttärenne kanssa. Tässä on vielä lisääkin. Hän, ed- hän edistää sukupuolistereotyyppiä Keila on kohdennettu tytölle, että hän voi puhua vaatteista ja ruoanlaitosta. Norjalainen kuluttajaneuvosto tutki toisenkin nuken, tai siis robotin, joka oli kohdennettu pojille. Robotti ei puhu ruoanlaitosta, vaan tieteestä. Entäpä perusarvot, niin kuin tasa-arvo, suvaitsevaisuus, sillä hänen pitäisi olla tyttärinen ystävä. Ja sitten tällaisia, kesku- jos keskustelua käydään näin, niin lapsi alkaa luottaa Keilan. No, hänellä tuota perhe suodatin. Ilmeisesti UK-sovelluksessa se tunnistaa sanat ja käsitteet mukaan lukien homoavioliitto ja norjainen versio kieltää sanat, kuten homoseksuaali, biseksuaali, lesbo, ateismi ja sitten pitkä lista kirosanoja ja kiistanalaisia käsitteitä, mutta sana heteroseksuaali ja usko eivät ole täällä kiellettyjen sanojen listalla. Onko tämä kaikki perusteltua näiden sen mukaan, että la, tuhannet lapset käyvät keskustelua, keskusteluja lelun kanssa vai voidaanko se perustella sillä, että miten puheen tunnistusteknologia voisi parantua näiden keskustelujen myötä? En usko niin suoraan sanottuna. Minusta Keila tässä on esimerkki siitä, miten massadata ja esineiden internet voivat mennä pieleen. Monet kuluttajajärjestöt ovat ryhtyneet toimiin tiistaina Keilaa vastaan ja itse asiassa hänet on poistettu tietyistä lelukaupoista Belgiassa. Tietosuojaviranomaiset ja kuluttajaviranomaiset tutkivat asiaa, Alankomaissa siis myös, mutta paljon lisääkin voidaan tehdä. Jos haluatte lisää tietoa Keilasta tai raportista, jonka norjalainen kuluttajajärjestö teki, niin kertokaa minulle. Voitte etsiä, laittakaa internetin hakusana toy fail niin löydätte varmasti tästä lisää. Mutta palaan nyt takaisin massadataan, suurin tietomääriin. En nyt käy läpi kaikkia potentiaalisia hyötyjä, joita se voi tuoda kuluttajille ja yhteiskunnalle. Olemme kaikki kuulleet siitä. Halusin vain keskittyä näihin huolenaiheisiin, jotka liittyvät yksityisyyteen ja tietosuojaan pääasiassa sillä ei ole epäilystäkään siitä, että esineiden internet ja massadata tarkoittavat että vievät nämä riskit aivan uudelle tasolle. Suuri määrä tietoja, joita prosessoidaan ja käsitellään, jotka muodostavat nämä suuret tietomäärät ovat henkilötietoja, on siis tietoja siitä, ketä me olemme, mitä me teemme, ja lähes rajattomia tapoja yhdistellä ja analysoida noita tietoja. Ja kaikki tapahtuu nyt tavoitteena saada uusia tietoja siitä, miten elämme, miten työskentelemme, matkustamme, syömme, nukumme, mitä ostamme, mistä pidämme, mistä emme pidä, milloin me siitä pidämme kaikki nämä asiat tehdään, jotta voidaan vaikuttaa. Tavoitteena on vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Me olemme jatkuvasti kaupallisen tarkkailun alla ja meitä ympäröivät älysensorit ja älyesineet, jotka ovat aina päällä ja ne luovat yksityiskohtaisia profiileja meistä yksilöllisiä profiileja, joten on profiilit ja ne ovat hyödyllisiä tietoja, kuten on kuultu aikaisemmista esityksistä. Sitten voidaan koostaa kaikki yhteen ja jättää muu sitten algoritmin käsiin, jota hoitaa keinoäly. Ja emme todennäköisesti tiedä, miten se toimii. Mikä nyt voisi mennä pieleen? No, jos nyt ajatellaan, mitä somessa tapahtuu, niin se on uutinen siitä, mitä voi tapahtua. Väärät uutiset. Ehdotan, että kaikki tarkastelisivat myös TV-sarjalta Black Mirror. Se on skifiä, mutta se antaa hyvän käsityksen tällaista dystopista tulevaisuudesta, jos emme ole varovaisia. Mutta palaan nyt todellisuuteen. Kuten kuulemme aikaisemmin, niin tämä liiketoimintamalli jo koostuu pitkälti henkilötietoista, kuluttajien henkilötiedoista, jotka ovat arvokkaita. Ja monet sektorit katsot, miten voisit käyttää tätä toimintaa, tätä tehokkaammin tarvitset palveluita, jotka ovat paremmin räätälöityjä kuluttajien tarpeeseen, näin he sanovat. Tietenkin tämä kuulostaa mahtavalta, mutta tässä on myös pimeä puoli. Esineiden internet ja massadata määrittelevät liiketoimisuutta täysin uusiksi kuluttajan ja yritysten välillä. Tässä epä, vallan epätasapaino lisääntyy koko taakka siirtyy kuluttajille samalla kuitenkaan. Kuluttaja ei tiedä, miten asiat toimivat tai mihin he lupautuvat. Tapa esimerkiksi vakuutusala. pien saattaa niin, että ei ole enää mahdollista saada vakuutusta, paitsi jos hyväksyy sen, että tänne musta laatikko asennetaan autoon ja että tuo musta laatikko valvoo kaikkea, mitä teet. Terveysvakuutus, jos haluaa sen kohtuuhintaan, pitää ehkä hyväksyä, että on tällainen seurantajärjestelmä kellon ympäri, että juoksee X tuhatta kilometriä no, tai askelta per päivä. He käyttävät kaikkia noita tietoja kaikista laitteista, jotka kaikilla on, jotka voivat räätälöidä palveluitaan asiakkaille, joilla on samanlainen profiili kuin sinulla. Tai sitten voit hylätä tuon asiakkaan ehkä, koska kaikki nuo henkilöprofiilit yhdessä massadata-analyysin kanssa, ne voidaan käyttää, kun tehdään syrjiviä ennusteita lähitulevaisuudessa eri taloudelliset toimijat saattavat saada päästä käsiksi kaikkiin kuluttajatietoihin, älypuhelimet, älyautot, älykodit, lelut. Näin on, hyvät jatkuvasti saada tietoja kuluttajien käyttäytymisestä. Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa. Tavoitteena on vaikuttaa näiden kuluttajien toimintaan reaaliajassa ilman, että he edes ymmärtävät. Tämä ei vaikuta nostaa meidän yksityisyytemme, vaan meidän vapauteemme, meidän valinnanvapauteemme, koska massadata auttaa yhtiöitä kertomaan meille, mitä me haluamme, eivätkä heidän pitäisi kertoa meille sitä samalla tapaa, kun Google ja muut yrittävät nyt ennakoida, mitä etsii verkosta tai mistä pitäisi, kun shoppailee verkossa, niin tämä on vasta ensimmäinen vaihe. Kuten sanoin, meitä siis vallottaisiin jatkuvasti kaupasotavalion. Tässä on uusia toimintavaisuuksia, ymmärrämme, hyvin vähän siitä, miten nämä asiat toimivat. Musta laatikko tummuu ja tummuu, ja sitä on ihan vaikeampi tulkita. Sen takia meidän pitää puolustaa perusoikeuksemme ja arvojamme. Pitää varmistaa, että teknologia kehittyy tavalla, joka kunnioittaa noita arvoja ja oikeuksia. Tämän takia tietosuojasanat ovat niin tärkeitä, kuin ja miksi yleinen tietosuojaustus ja sähköinen yksityisyys ovat niin tärkeitä, ja miksi se, että nämä sen täytäntöön on niin tärkeää. Jos teemme asiat oikein tässä prosessissa, niin ehkä saamme tuon luottamuksen aikaan, joka nyt puuttuu, joka sallii sen, että digitaalinen talous kehittyy kunnolla. Näin ollen kaiken lähtökohta ovat perusoikeudet, niistä ei tingitä. Siinäpä varmaan kaikki. Minulta, jos on kysymyksiä, älkää pelkö, Keila on pois päältä, hän ei lähetä mitään Yhdysvaltoihin tällä kertaa. I'm relieved, thank you. Se oli helpotus, kiitos. No niin, nyt sitten komission edustaja, herra Paul Nemets, oikeuden, oikeuspääosaston johtaja, hän kertoo komission kannasta perusoikeuksista ja vastausta. Herra Nemets, 10 minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio on täysin sitoutunut tekemään eh, Euroopasta datavetoisen talouden ja tässä yhteydessä onkin tärkeää ymmärtää ensinnäkin se, että, että olkoon sitten kaupan tai tai muiden valtion toimien kautta liittyvät tähän massadataan. Usein kyseessä on muuta kuin henkilötietoja koskevaa massadataa. On tärkeää ymmärtää se, että So um, we should not be under the impression that Eh, meillä ei pitäisi tulla sellaista vaikutelmaa, että henkilökohtaiset tiedot on ainoa massadataa keskustelun kuuleva, kuuluva asia. Kun katsotaan näitä hyötyjä, niin on hyvin tärkeää katsoa, että massadata on tärkeää luonnontieteille, taloudelle. Joko dataa alun perin on muuta kuin henkilötiedot, kuten konetieto, ei ole mitään henkilötietoa, tai sitten henkilötiedot voidaan anonymisoida – ja tämän jälkeen niitä voidaan käyttää yleisen hyvän puolesta. Siellä voidaan täysin hyödyntää tietoja, joka on anonymisoitu. Ja silloinhan kyseessä eivät enää ole henkilötiedot, eikä enää tarvitse suojella perusoikeuksia, eikä myöskään tarvitse enää soveltaa tätä tietosuojalainsäädännön äh, sekundaarista suojaa. Toisaalta, toisaalta kun puhutaan, että henkilötiedot on tätä maassa dataa, ja tämähän on tämän päiväksenkin keskustelun ydin, vaikka taloudellisesti se ei varsinaisesti ole tärkeä asia, niin silloin toki tarvitaan vahvaa luottamusta. Massadata toimii ainoastaan, mikä luottamus on vahvaa. Ja sitä juuri tarjoavat puitteet, jotka on Euroopan saatu aikaan. Meidän on ymmärrettävä, että tietyt massadataluokat menevät asetuksen periaatteita vastaan. Jotkut sanovat, että periaatteessa olisi oike- oltava oikeus kerätä kaikkia tietoja ja vasta jälkikäteen nähdään, mikä, mitkä tiedot ovat hyödyllisiä. Tämä tietenkin voi lisätä oppimista, myös sattumanvaraista oppimista myöhemmin. Tämä saattaa olla totta, mutta Totuus on se, että artiklassa 5 asetuksessa rajoitetaan tätä tiedon keruuta eikä sitä voida sovittaa yhteen tällaisen massadataperiitteen kanssa. That we accept that fundamental rights. Samalla tavalla kun ymmärrämme, että perusoikeudet rajoittavat toimia monilla eri talouden, elä, taloudellisen elämän aloilla – ja muidenkin oikeudet rajoittavat sitä, mitä yksilöt voivat tehdä. Samalla tapaan meidän on elettävä siinä todellisuudessa, että kaikkia massadataa sovelluksia ei voida käyttää tämän asetuksen alla. Me tarvitsemme massadata äh, sovelluksia, jotka pitävät täysin kiinni asetuksen periaatteista ja koko asetuksesta. Täällä tarkoituksen rajaaminen ja datan keruun minimointi ovat tärkeitä periaatteita. Onko mahdollista maksimoida yleisen hyödyn ja kaupallisen e, et, puolen etuja näillä säännöillä? Uskon, että tämä on mahdollista. Olen tutkinut tätä asiaa hieman ja katsonut, mitä yrityks, yritykset siitä kirjoittavat. Yksi suurimmista yrityksistä neuvoo muita yhtiöitä, kuinka massadataa käytettäisiin. Kyseessä on SDS-yhtiö ja mitä he omalla blogillaan kirjoittavat. Aivan ensi silmäksellä saattaisi vaikuttaa siltä, että, että yleinen tietosuoja-asetus voisi rajoittaa näitä, näitä tietojen keruuta eri syistä johtuen täytäntöönpanoa säännöt itse asiassa voivat tuoda uusia mahdollisuuksia, koska monet organisaatiot lopultakin jo ymmärtävät, mitä arvoa niiden henkilöt asiakastiedolla on paljon yksityiskohtaisemmin kuin aikaisemmin. Eli ymmärtämällä paremmin, syvällisemmin nämä asiat, yhtiöt voivat täysin hyötyä heidän, niiden käytössään olevista tiedoista ja voivat myös oppia, kuinka näitä tietoja voidaan ym, hyödyntää Tähän liittyy paljon laajemmat tilivelvollisuusvaatimukset, jotka ovat nyt uutuus. Mikään yritys ei voi enää sanoa, että he hallinnoivat datansa, vaan se on todistettava jatkavalla valvonnalla ja rangaistuksia asetetaan, mikäli näin toimitaan. Ja todella lopulta ymmärretään, että tarvitaan tietyn tasan tukea niin, että voidaan asiallisesti hallinnoida näitä asiakastietoja ja aivan kuten STS, minäkin olen sitä mieltä, että tästä on, tämä on vain hyvä asia data-analysoidin kannalta. Voisin vielä lisätä, että tämä pätee usein myös lainvalvontaan. Nyt olemme vasta oppimassa, että NS ja poliisivoimat ja muut ovat hukkumasillaan tietoon, mutta nämä periaatteet, jotka ovat Tulee suojalainsäädännössä olleet vuodelta 1995, koska sitä että datan on oltava asiallista, päivitettyä, relevanttia, tuoretta. Kaikki nämä ovat periaatteita, joiden, joita tarvitaan myös lainvalvonnassa ja turvallisuusalan töissä. Komissiossa olimme täysin tietoisia, mitä haasteita massadataan liittyy, kun työstimme asetusta ja direktiiviä tietosuojaan ja lainvalvonnan alalla niin asiallista tietojen käytöstä on vain hyötyä yleisen, yleisen hyvän ja kasvun kannalta. Haluaisin vielä mainita alueen, jossa massadataa voidaan käyttää ja jopa niin, että noudatetaan. Ja jos, ja vaikka noudatettaisiin sääntöjä, sillä voi olla vaikutuksia perusoikeuksiin. Tuomioistuin päätöksessäkin on mainittu ilmaisunvapaus. Täällä Whitehousen kertomus mainittiin kokoontumisen, liikkumisen vapaus, vapaat, reilut vaalit ovat myös tärkeä asia. Obaman jälkeen sanottiinkin, että voittaja voittaja johtuen äänestäjien korkealaatuisesta psykometrisestä profiloinnista – Kysymys kuuluukin, miten näitä välineitä käytetään demokratiassa. Meidän on tietenkin pidettävä varaamme näillä eri aloilla, mutta tämä periaate, että massadata edellyttää vahvaa luottamusta kansalaiselta, yritykseltä, valtiolta ja parlamentin jäseniltä – on periaate, jota ei voida soveltaa ainoastaan yksityisen henkilön tietojen suojaan, vaan se pätee myös siinä suhteessa, että luotetaan siihen, että, että massadaton käsittely ei vaikuta muihin oikeuksiin, jotka juuri mainitsin. Ja lopuksi vielä haluaisin todeta, että jos varmistetaan nämä vapaudet, vapaat, reilut vaalit, toimivan demokratia, ilmaisun kokoontumisen vapaus. Vapaus voi myös valvoa, mitä omalle datalle tapahtuu maailmassa, kun missä dataa yhä enemmän kerätään ja analysoidaan. Nämä eivät ole mitään pieniä teknisiä haasteita, vaan nämä ovat elintärkeitä periaatteita, joista on riippuu vapaus ja perusoikeuksien toteutuminen tällä aikakaudella. Thank you, Mr. Nimitz. Kiitos, herra Nimitz. Näiden neljän esityksen jälkeen tästä aiheesta, eli mastodotan kaupallinen käyttö, haluaisin nyt ottaa vastaan edustajien puheenvuoropyyntöjä. Näen jo, että osa nostaa tässä kättään, joten autetaan ehkä esittelijästä Ana Gomesista ja sitten muut parlamentin jäsenet päästetään vauhtiin. Pyydän ehkä puhumaan enintään kaksi minuuttia, jotta saadaan myös vastaukset. So, thank you so much for so very interesting and thought-provoking. Kiitoksia näin erittäin mielenkiintoisesta ja ajatuksia, mahdollisesti myös tekoja herättävistä lausunnoista ja varoituksista. Meille on selvää se, että yleinen tietosuoja-asetus on tärkeässä asemassa. Ja se on tärkeä osa myös luottamusta. Haluaisin kysyä täällä Ritsot, että hän mainitsi, että on olemassa vaara, että hänen, kaltaisensa yri, hänen yrityksensä kaltaiset yritykset joutuisivat siirtymään pois tietosuoja vuoksi Euroopasta. Kun kävimme sen hyväksymisen jälkeen Yhdysvalloissa, niin siellä kuulimme, että siellä oltiin kovin ilahtuneita, koska ainakin jonkunnäköistä hallintoa oli, ja koska ymmärrettiin, että luottamus on oleellista, muussa tapauksessa ei saada aikaiseksi kestävää liiketoimintaa. Haluaisin siitä syystä, että kehittelisit, tai siis puhuisitte tästä hieman enemmän. Sen lisäksi Martinisilta ja Dikunilta haluaisin kuulla tämän mahdollisen syrjimisen olemassaolosta. Miten voimme tunnistaa tuollaisen mahdollisuuden? Vaikka data olisikin nimetöntä, aina se voidaan uudelleen tunnistaa. En tiedä, mikä tämä sana on englanniksi. Ja haluaisin kysyä, millä tavalla ihminen, joka hallinnoi tätä dataa, miten hänellä voi olla kyky tehdä autonomisia päätöksiä ja todellakin valvoa sitä. Kun siihen tarvitaan teknologiaa ja osaamistasoa, kuluttaja on silloin aika voimaton. Tästä haluaisin kuulla teiltä. Very much. The next speaker is... Kiitos. Seuraavaksi Birgit Sippel. Ja, vielen dank. No, kiitos ensinnäkin. Olen samalta kuin paljon Nemitz, massadata. Voit olla myös konetietoja, jotka olla suureksi avuksi, jos on monimutkainen toiminta, jossa on paljon sensoreita, tai siis tie, joka on tämmöinen tietoja, missä on ruuhkaa, niin se on tietysti suuri apu ja se, sillä vältetään suuria haittoja toisaalta. Rajat massadatan teknisellä alalla ja toisaalta yksityisellä alalla ovat hyvin soljuvia. Jos minun autoni kerää tietoja sitä, miten nopeasti ajaa, miten usein ajan pitkiä kaistoja, lyhyitä kaistoja, miten nopeasti jarrutan, miten kovaa jarrutan, niin no sitten ne ovat autotietoja, mutta viimeistään sitten kun vien auton pajalle ja tiedot tulkitaan, niin sitten tämä korjauspaja tietää, että tämä auto kuuluu sippille, mielenkiintoista, miten hän nyt ajelee, ja sitten riippuen siitä, että tulkitaanko se siellä paikan päällä vai myös jossain muualla, niin sitten ehkä joku muukin tietää nuo tiedot. Herra Martin, kiitos, että toitte tämän nuken paikalle. Se osoitti, että kyse ei ole pelkästään siitä, että tietoja kerätään ja sitten tulkitaan tavalla tai toisella, vaan nuken kohdalla, no sehän antaa pienelle lapselle ja valmistaja ei ehkä omista mitään tietoa tuosta lapsesta, mutta silti tuo lapsi tulee digitaalisten tietojen välineeksi ja hänen va- nämä tiedot vaikuttavat. Ja se on minusta kyllä hyvin kauhistuttavaa, miten tuossa toimitaan ja manipuloidaan. Ja siinä ei manipuloida tilannetta lapsen hyödyksi, vaan siinä tietoja käytetään kaupallisiin tarkoituksiin. Ja eri elämän alat sitten käytetään hyväksi digitaalisin keinoin Tämä saa ihan kuvalliset mittasuhteet, muistan. Tämä digitaaliasioista vastaava komissaari vaatii sitten, että vanhemmat ihmiset, jotka ovat yksinäisiä, istuvat kotona yksin, puhuisivat robotin kanssa. Minulle henkilökohtaisesti tuo on katastrofi, sillä no, kun olen itse vanha, toivon, etten, että toivon, että saan ihan ihmisen siihen puhumaan. No, ehkä sitten on huono onni, niin, että on robotti, joka ei puhuisi kanssani, tässä se ohjelmoitu niin. No sitten tulisin hulluksi, jos mikään saisi riidellä, koska kukaan ei enää vastaisi minulle. Se olisi tervettä minulle ja tuskin robotillekaan. Pitää nyt pohtia tarkkaan, mikä nyt tämä lähtökohta on tiedolle ja sitten sääntöjäkin pohtia tähän loppuun vielä älymittarit jos tällaisten tuotteet voi laittaa pois päältä ja missä voidaan todeta, että kuinka usein henkilö käy suihkussa, kuinka usein pesukone täytetään tai eikö energia sille riitä, että missä kaupungin osassa mihin aikaan kulu, sähkö kuluu paljon, niin no, sitten tämä raja on soljuva ja siksi tarvitaan monilla, monilta osin sääntöjä myös esineiden internetille, mutta se, että yksityiselämäämme kohdistuu näin paljon tietojen keruuta, niin sitä ei kukaan nyt epäile. Thank you. Next. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Lenarts. Yes, thank, thank you very much. Kiitoksia. varmaankin ensi jouluun mennessä voimme olla edustaja Sippelin kanssa yhtä mieltä tästä, no, tästä dataa asiasta. Toki meidän on annettava kuluttajille viimeinen sana, mitä datalle tapahtuu, mutta saman aikaan tiedämme, että kuluttajia ei useinkaan juuri kiinnosta tämä, kun ovi avataan ja haluta, niin halutaan käyttää, käyttää mitä halutaan, eikä klikata näitä ehtoja ja sääntöjä. Juuri itsekin sain Appleltä 9 sivua luettavaksi, mutta en nyt sitä lukenut no, kylläkään. Minä, muistaakseni kyseessä oli yhdeksän sivua ainakin englanniksi. Tämä on varmasti yksi tärkeistä kysymyksistä tulevaisuutta ajatellen. Annamme mahdollisuuden antaa näitä lupuja. Kyseessä on se, että ihmisten olisi ymmärrettävä, mitä he oikeastaan allekirjoittavat. Tulevaisuudessa tästä tulee yhä tärkeämpää. On löydettävä älykkäitä ratkaisuja niin, että ihmiset saavat näitä tietoja, mutta sellaisia tietoja, joita he voivat myös sulattaa. Tällä haluaisin vielä kysyä asiantuntijoille, millaista dataa käytätte, mitä takaa dataa käytätte veronkierron estämiseksi ja, ja kuinka viranomaiset e-, estävät petoksia minkälaisia datoja, data käytätte, millaisessa datasuoja ympäristössä käytätte näitä. Jos vielä palaisin tähän nukkeen, Martin sanoi, että tämän kautta on useita kuluttajansuojelulakeja rikottu. Kuinka ne sitten ovat päätyneet markkinoille? Jos tämä on tilanne, ehkä tässä olisi kysymys kaikille puhujille. kun ajatellaan tätä uutta Euroopan tason asetusten millaisena pidätte kansallisten tietosuojaviranomaisten roolia niin, että voidaan panna yksityisyyslainsäädäntöä kotimaisella tasolla Euroopassa? Ja sitten tämä tietopaketti, joka kutsuu, joka koskee tulevaa kehitystä, miten siihen suhtaudutte? Meillä on tässä nyt muutama vuosi ikään kuin säädeltynä. Onko tapa, joka, jolla Euroopassa toimitaan sopiva niin, että pysytään digitaalisen maailman kehityksen perässä? Kiitoksia. Thank you very much. Uh, last speaker. Kiitos viimeinen puhuja Anne-Mari Lauristin. Thank you very much. Kiitoksia. Ja kiitos kaikille puhujille. eri näkemysten esittely oli kovin rikastuttavaa. Ja minulla on taas sitten eri näkemys. Kun olen viestintätieteessä ollut mukana jo yli 40 vuotta, niin se millä lähdettiin liikkeelle oli universaalien koodien ja ihmisten välisen kommunikaation ymmärtämisestä. Ja pyrimme ymmärtämään sitä, että kaikki mitä teemme silmillämme, korvillamme, suullamme päivittäin oli massadatan kanssa tekemisessä. Ja kukaan ei vielä tiedä, miten suurta datamäärää kykenevät aivomme prosessoimaan. Tässä mielessä ei ole mitään uutta. Uutta on se, mikä, millainen vauhti meillä on. Tämä bulkkidata, joka voidaan prosessoida koneessa uudella tavalla ja uutta on myös pääsy varastoitun tietoon. Koska mehän me emme saa yhteyttä toinen toisemme aivoihin, vaikka olisimme kirurgejakin, niin ei se onnistu. Emme saa sitä tietoa sieltä ulos. Nyt massadatan avulla altistamme sellaisia asioita tälle, jotka aiemmin olivat kulttuurissa piilossa ja nyt meidän täytyy mennä sisälle siihen kulttuuriin, koska lainsäädäntö on osa kulttuuria, lainsäädäntö on koodi, lainsäädäntö on ikään kuin kielioppi. Olemme luoneet yleisen tietosuoja-asetuksen, ja meidän, jos vaikka meillä olisi hyvä kieliopituntemus eikä tunne sanoja, eikä tiedä mitä sanat merkitsevät, niin ei kieliopilla pääse mihinkään. Siitä tässä on nyt kysymys. Millä tavalla täytäntöön pannaan? Millä tavalla koodataan uudelleen tämän dataympäristön ja teknologisen ympäristön merkitys. Ja annetaan sille myöskin merkitys. Te kaikki annoitte näitä paljon. Olen kovin tyytyväinen, koska sain eri puhujilta eri näkemyksiä. Kuulin siitä, että me olemme kattaneet kaiken, käyneet kaiken läpi. Mehän elämme massadatan ympäröimänä. Eikä ole sitä mieltä, että napataan kiinni siitä, mistä saadaan ja tehdään mitä halutaan niin kauan ennen kuin enää kiinni. Kyllä meillä varmasti kaikilla on näkemyksemme tästä. Ja tässä suhteessa olemme sitä mieltä, että on äärimmäisen tärkeää, että ymmärrämme, mistä meidän nyt tulee säätää lakeja. Ajatellaanpa esimerkiksi, että että elämme pimeinä aikoina ja olemme keksineet lasin. Ja mitä me teemme lasin avulla? Mihin me sitä käytämme? Me, jos me saamme lakeja ihmisistä, meidän ei tulisi katsoa toisen ihmisen kotiin sisään, vaikka sinne näkisikin. Entäs tuo nukke sitten? Se on hieno malli. Nukke sinänsä on ihan ok. Ja varmaan jokainen lapsi olisi tyytyväinen nukkeen. Vaikka se olisikin vähän ei niin tasa-arvoinen, mutta kaksi kolme vuotiaalle on sitä vaikea eh, vielä tässä siinä vaiheessa opettaa, koska ovat niin tyytyväisiä siihen, että ovat huomanneet, että ovat tyttöjä tai poikia. Mutta se kannattaa vielä huomata, että koko tämä alusta, alkeellisetkin äh, tietosuojan säännöt ja tietojen siirto omasta talosta esimerkiksi jokin yritykseen on nyt jo laitonta. Ei siihen mitään uutta lainsäädäntöä tarvitse. Se on joka tapauksessa laitonta tässä vaiheessa. Ja siinä mielessä meidän täytyy ymmärtää se, että nyt olemme uudessa tilanteessa, jossa meillä ei ole vielä lakeja. Ja on tiettyjä asioita, joita meillä ei ole. Tai ainakaan meillä ei ole selkeästi muotoiltua lainsäädäntöä. Meillä on erittäin tärkeä asia, joka on syntymässä massadatan avulla. Raja henkilökohtaisen ja henkilökohtaisen tiedon välillä on epäselvä. Loppujen lopuksi, jos halutaan, niin voisi olla tiedon henkilökohtaistamista, kun kyseessä on tieto, jota ei ole kerätty henkilökohtaisena tietona. Ja siinä meidän täytyy ymmärtää, millä tavalla tätä tulee muotoilla. Yleensä tietosuoja-asetuksessa meillä tämä periaate on, mutta sitten on toisia tilanteita, joissa täytyy saada selkeä käsitys siitä, missä on tällaisia harmaita vyöhykkeitä, joissa lainsäädäntö ei ole. Mielenkiintoista tämä siis on. Ja meidän ongelmamme, ymmärrän, kyllä ne, ne ovat lähtöisin niistä asioista, jota me emme vielä itse asiassa näe, jos emme ymmärrä, missä ongelma on. Tai missä koulutusta ei ole. Ja koulutuksen avulla, kun katsotaan tätä massadataa, niin joudun kyllä toteamaan, että täällä huoneessa on myös muita, joilla on tilastollinen ähm, tietoprosessointiosa päästä elämään, mutta meitä on pieni, pieni vähemmistö. Suurin osa ihmisistä on tyytyväinen ihan alkeelliseen matematiikkaan. Se, että sanotaan, että he tarvitsevat avoimia algoritmeja, on kyllä asia, joka ei missään tapauksessa toimi. Kiitos nyt puheenvuoro takaisin puhujille. Ja sanoisin, no, but, please. Me, but, uh... anteeksi, mutta en haluaisi mennä nyt esittää vielä pari lisäkysymystä herra Risterille perustuen siihen, mitä hän sanoi. Saattaisi olla tällaisia pimeitä hankkeita, jotka toimisivat houkuttimina piilotella pienten petosten taakse ja kuitenkin tehdä suuria rikkomuksia. Tiedättekö tällaisia tapauksia näistä yhtiöistä, valtiovarainministeriöstä, että on tapauksia, joissa maassa datatekniikat ovat johtaneet syrjintään? In, in banking. Esimerkiksi pankkialalla Onko konkreettisia tapauksia, joissa voimme, joista voimme oppia tuntemaan, miten sopeutua ja to- torjumaan näitä pahimpia vaikutuksia? Okay, thank you very much. Uh, I will now give the floor back. Kiitos nyt puheenvuoro takaisin puhujille. Jos vastausaika olisi enimmillään neljä minuuttia, me ehkä mennään samassa järjestyksessä. Herra Dekunia, olkaa hyvä. Pyytäisin. Thanks, well, I, I, um... Kiitos. Niin, suurin osa kysymyksistä meni ohi, mutta vastaan niihin muutaman, muutamaan. Ehkä voin auttaa niiden kanssa. Edustaja Gomes kysyi potentiaalista syrjinnästä. Se on hyvin tärkeä asia. On hyvin tärkeä säännös joka on yleisessä tietosuoja-asetuksessa artikla 15.1, 15h. Siinä tiedon kohde yksilöllä on oikeus päästä käsiksi tähän prosessoinnin logiikkaan, jos on ollut vaihtoehtoista päätöksentekoa ja se on osa-alue, jota pitää testata, kun asetus on täysin täytäntöpano, sen pitäisi olla tapa yksilölle kuulustella tai tutkia näitä algoritmeja, jotka on käytetty tietyissä tilanteissa – jotka ovat laittaneet tiettyyn kategoriaan ja testataan niitä. Tämän lisäksi kyse ei ainoastaan laista. Yritin sanoa esityksessäni, että on eettisiäkin kysymyksiä siinä, miten nämä verkkopalvelut on suunniteltu ja mitkä säännöksiä niihin liittyy. Ja loistava esimerkki tästä on Davidin nukke. Eli kysymyksiä oikeasta ja väärästä laki ei itsessään pysty päättämään aina siitä, sitten oli kysymys edustajalla Nersiltä. Yleinen tietosuoja-asetus antaa paljon vastuuta tietosuoja viranomaisille. Niin pitää olla vastuussa, koska niille tulee paljon valtuuksia uuden järjestelmän myötä. Olemme aktiivisia 21 työryhmässä ja yritämme kehitellä paremmin vastaavaa kollektiivista viranomaista, jotta tehtäisiin työtä tuloksellisemmin, annetaan suuntaviivoja, jotka on helppo ymmärtää, jotka ovat relevanteja tiedonvalvojille. Ja lisäksi niillä pitää olla käytössään tarvittavat resurssit, jotta ne voivat suorittaa toimintoja yleisen tietosuojastuksen alla. Puhuin Belgian kollegan kanssa tänä aamuna. Hän sanoi, että he tuovat käymään läpi nulle järjestelyn vastauksena tähän uuteen yleisen asetukseen se oli ainut tapaus. Monet tietosuojavaltuutetut joutuivat tekemään samaa. Kauanko se kestää, se oli toinen kysymys. No, Giovanni Butorelli sanoo, että nämä säännöt kestävät sukupolven ajan. Ei siksi, että me haluamme, että niin on, vaan siksi, että tällä tapaa nyt vain lainsäädäntö toimii. 2010 tämä prosessi uudistaa tietosuojadirektiiviä taisi alkaa. Ja se on täysin huhtikuussa ja eh, toukokuussa. Eli lyhyt aika vain soveltautua sen, joten olemme jumissa sen kanssa 20 vuotta, ehkä pidempäänkin. Ja lopuksi mielenkiintoista, mitä edustaja Lauristin sanoi. Kokostimme uuden perusoikeusviraston johtajan kanssa ja Pyysimme hänen pohdintojaan uudesta työstä ja tilanteesta, kun hän kohtaa ihmisiä eri puolilla Eurooppaa. Ja hänen tärkein pointtinsa oli, että meidän pitää lopettaa nyt se, että puhutaan oikeuksista ja laeista. Pitää alkaa puhua ihmisistä ja käyttäytymisen vaikutuksista. Oli kyse yhtiöiden hallitusten tai muiden ihmisten toiminnasta ja miten se vaikuttaa kaikkien. Tämä liittyy myös tietosuojaan. Olen jo käyttänyt paljon ammattikieltä, mutta haasteet liittyvät siihen, että aletaan puhua tosiaalisista vaikutuksista, eli mitä tapahtuu markkinoilla ja miten se vaikuttaa tavallisiin Matti ja Maija Meikäläisiin. Thank you very much. Kiitos. herra Riister seuraavaksi. So thanks for the questions. I'll first, uh... Kiitoksia kysymyksistä. Vastaan joihinkin kysymyksiin. En halunnut tällä jättää sellaista vaikutelmaa, että vastustan ehdottomasti tällaista käyttäkää kaikkea, tuokaa kaikki tieto lähestymistapaa. Meidän tulee katsoa, millä tavalla tätä hallinnointia voimme käsitellä ja yksityis, suunniteltu yksityisyys on ehdottomasti sen mukaista, mitä pyrimme asiakkaidemme kanssa saamaan aikaan. Eli ei täyttää tiedon vapauttamista. Ensimmäinen kysymys edustaja Gomesilta. Tässä kysymys on ollut pikemminkin siitä, mistä, millainen yritys olemme. Me, olemme, me integroimme ja tarjoamme palveluja toisille yrityksille, mutta tavallaan yksinkertainen tapaus voisi olla, että meillä on maailmanlaajuinen yritys, joka palvelee kautta maailman. Te esimerkiksi maksatte tai ostatte siltä jotain kun käytte vaikka Marokossa, teidän korttinne on Espanjassa, mutta äh, asutte täällä. Kysymys on sitten siinä, missä tuo tieto loppujen lopuksi on. Yritykset käyttävät julkisia pilviä ja siitä syystä on erittäin epäselvää, miten tätä tietoa voidaan käsitellä, jos siellä nyt sitten alkuun sanotaan, että, että me emme näin noudata tätä yksityisyyden suojavaatimusta, mutta että myöskään sitä ei voida säilyttää Euroopassa, mutta yrityksellä on sitten taas tytäryhtiö Euroopassa. Saattaa olla, että se käyttää yksityistä pilveään ja varastoi tiedon jonnekin ulkopuolelle. Tätä siis tarkoitin, kun sanoin sen, mitä sanoin. Ja kun puhutaan pilvipalvelimista, niin tässä on tietysti myös muitakin kysymyksiä kun puhutaan sitten petoksista ja syrjimisestä, Henkilökohtaisesti tunnistettavaa tietoa nähdään monissa paikoissa. Ne ovat siis olemassa, mutta eivät välttämättä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti Ja kun se sitten yhdistetään usimalleihin, kuten äh, suoratoistoon ja massadataan ja niin poispäin. Sitä tarkoitin tällä perintöongelmalla ja järjestelmillä, jotka ovat perua vanhalta ajalta. Meillä esitettiin myös kysymys siitä, millä tavalla petoksia jäljitetään. Valtiovarainministeriö ei ole ainoa mm, asiakkaamme, eli käytämme erilaisia välineitä, joita markkinoilla on. Ja meillä on paljon tietotekniikka, tiedemiehiä, jotka käyttävät tilastotieteellisiä malleja olemassa oleviin tietoihin, jopa ehkä lisäten siihen myös somedataa. Ja tässä näihin algoritmeihin voi mennä sen kummemmin, koska se on meidän oma tietoamme. Mutta hyvin usein otetaan mukaan siis sosiaalisessa mediassa olevaa tietoa ihmiset vahingossa tai julkisesti ovat tehneet tiedoksi rikastuttaakseen niitä petosmalleja tai riskimalleja, joita kykenemme rakentamaan. Oliko vielä kysyttävää tämä, mitä me tätä kattaa kaiken, mitä esitettiin? Niin tiedän, että on joitakin syrjiviä tapauksia, jotka voidaan internetistä löytää, jotka ovat keinoälyn pohjalta tuotettuja, eli kielteisesti diskriminoivat mekanismit, jotka suuntaisivat tiettyjä tuotteita korkeahintaisempia tai matalahintaisempia tietyille ihmisryhmiä. Se on mahdollista, jos sitten kehitellään sellaisia malleja, joilla on inhimillinen ajattelutapa, jos näin voisi sanoa. Kiitos. Uh, David Martin. Kiitos sitten David Martin. First of all, I wanted to clarify that... Kiitoksia. Ensinnäkin halusin selvittää, että viestini ei ole se, että tämä on täysi katastrofi ja että nyt me olemme tuhon tuomittuja. Yeah vaan tarkoitin sanoa, että mikäli unohdamme perustavat arvomme ja annamme talouden ja kaupallisten intressien jyrätä, niin saatamme todella päätyä aika kurjaan tilanteeseen. Sitä vain tarkoitin. Täällä oli muutamia kysymyksiä. Mahdollinen syrjintä. Täällä vaan mainittiin. Kertomuksia on annettu muun muassa koskien sitä, että kun käytetään tietyn tapaisia tietokoneita, niin eh, tarjotut hinnat ovat korkeimpia riippuen siitä, millaista merkkiä käytetään. massadatta ja verkkoon liitetyt laitteet mahdollistavat sen, että voidaan mennä aivan loppuun asti tällä tiellä. Eli kyse olisikaan enää siitä, kuinka paljon jokin asia tai tavara maksaa, vaan kuinka paljon jokin asia tai tavara maksaa minulle tällä hetkellä, koska huomioitaisiin kaikki eri seikat, mitä, minkälainen henkilö olet ja mitä olette ostanut, missä, mitä kello on ja niin edelleen. Eikä ollenkaan olisi niin, että älypuhelin vaan kertoisi, mitä, mikä hinta aina on, vaan hinta vaihtelisi eri ihmisten välillä. Voidaan jo nyt ajatella sitä, mitä, miten lentolippujen hinnat määräytyvät, nämä evästeet vaikuttavat, vaikuttavat lippujen hintoihin jo nyt ja, ja tällä tiellä siis sanotaan mennä paljon pidemmälle. Kuinka sitten voidaan tehdä riippumattomia päätöksiä, kun ollaan va- ilman valtaa? No vastaus on, että eihän se onnistukaan. Mitään ei mahda. Ota tai jätä. ei useinkaan ymmärretä sitä, miten nämä eri taustalla olevat voimat toimivat. Tässä onkin kyse asiakkaiden ja yritysten suhteesta. Minä kyllä voin ymmärtää, miten leipomo tekee tiennistensä, mutta on paljon vaikeampi ymmärtää, kuinka esimerkiksi kollegan yhtiö tässä vieressä saa aikaan voittoja. Sitten kuluttajien intresseistä niitä, kuinka kuluttajat voisivat kiinnostua tästä, no se ei ole mitenkään he- helppoa. No ehkä jos kohtia olisi kaksi kappaletta eikä yhdeksän sivua, niin ehkä nämä ehdot sitten joku lukisi, joku saattaisi, jos henkilö vielä voisi ymmärtääkin nämä kohdat, niin ne ihmisiä kiinnostaisi se vielä enemmän. Vaikka meillä olisi voi aikaakin lukea näitä ehtoja, niin useimmiten emme ymmärrä niitä. Ja toisaalta vaikka ne ymmärtäisimmekin, niin eihän meillä ole mitään vaihtoehtoja, koska puhelinta joka pakko käyttää ja tämä tavara pitää saada. Eli se, miten hommat nyt hoituvat, niin on aivan mahdotonta tehdä mitään merkityksellisiä ratkaisuja. Ja tämän meidän mielestämme olisi muututtava. Sitten vielä yksi asia. Jos katsotaan intressi, e, e, tuota, parlamentin muita kyselyjä, niin näemme kyllä, että ihmisiä kiinnostavat nämä asiat jos tuosta nukeesta puhutaan kadulla, niin kyllä huomaat, että ihmisiä kiinnostaa tämän tyyppiset asiat, mutta paljon valistusta tarvitaan ja koulutusta myös. Esimerkkinä voisin sanoa vielä, jos niin, muistaakseni Amazonista tai muusta verkkokaupasta ostimme tämän nuken. Jos siellä katsotaan näitä kommentteja, joita vanhemmat olivat esittäneet, vanhemmat valittivat siitä, että, että nukke Jukke ei ymmärtänyt heidän lapsensa mongerusta. He eivät olleet kiinnostuneita mistään muusta asiasta, vaan että lapsen puhetta ei nukke ymmärtänyt. Meillä on kyllä välineet, meillä on yksityisyyslainsäädäntö ja tietosuoja mutta kaikki välineistä eivät ole aivan asiallisia vielä. Jos tämä nukke vielä pidetään esimerkkinä, me pyrimme mm, toimimaan tuoteturvallisuusviranomaisten kautta, niin eihän tämä nukke ole mitenkään turvallinen. Ei tämä vastaa niitä tu- turvallisuusnäkökohtia, joita tällä hetkellä on tuoteturvallisuusdirektiivissä koska siellähän on kyse niin oikeastaan vain siitä, että jos tämä nuke nyt joku keksisi syödä, niin kuoleeko siihen. Niin väärät asiat on siellä ikään kuin kyseessä. Näitä on pohdittava. Yes. Kiitos sitten vielä komissiodustaja. Kiitos, niin ajan haaste on kyllä se, että laki saadaan toimimaan yksilöille. Tätä mä tarkoittaa. Massadatan aikakaudella tarkoittaa esimerkiksi sitä, että valtiosta pitää tulla johtava markkina, kysyjä, ehkä rahoittaja, sille, että kehitetään täytäntöpanoa teknologioita, joiden myötä yksilöt voivat tarkistaa, että noudatanko heidän oikeuksiaan massadata kysymyksissä – ja nämä välineet pitää olla saatavilla yksilöille, mutta myös DPA-alueille tietosuojavaltuutetun. He tarvitsevat resursseja, joilla kehittää tällaisia teknologioita, sillä ne eivät pysty tekemään sitä vain vanhalla tyylillä laivaivonta toiminta manuaalisesti. Jos Facebook, ja, Facebook Google-ajalla pitää toimia korkeateknologisesti, joten meillä on kapasiteettiongelma, ei ainoastaan yksilön puolella, joka pitää voiminnota teknologian myötä, tutkimusrahastot ja tietosuojavarmuusten rahoittaminen. No he sitten antavat kirjasi ehkä tuollaisuudessa, he antavat sovelluksen. Meillä on nyt sovellus, johon kuuluu perusoikeustikirja ja asetus loistava, mutta ehkä jonain päivänä saadaan sovellus, joka tarkistaa, että tietokonejärjestelmän sisällä onko nämä oikeudet tullut noudatetuksi. Sitä minä odotan ja siinä valtioiden budjeteilla on tehtävänsä. Tarjo- niiden pitää tarjota kannustimia tällaiseen toimintaan, joten teknologiaa lakia varten, tech for law, se on yksi haasteista. Toinen haaste on, mikä kapasiteetti on tietosuojaviranomaisilla, mutta myös julkisten intressien ryhmät, kuten kuluttajärjestöt, jotka voivat toimia ex officio, sillä usein henkilö ei tiedä, mitä tapahtuu, joten tarvitaan lisää painetta näihin toimijoihin, jotka voivat toimia ihan käytännössä ja että he tekevät sen strategisella tavalla. Viimeinen huomio, parikin huomiota, massadata on tulossa Eurooppaan. On väärin sanoa, että menetämme keinoälyyn, menetämme massadata. Katsotaan tilastoja suurista tietosuojakeskuksista tällä kertaa ympäri Eurooppaana. Meillä on ulkomaisia investointeja nettona. Sieltä tulee miljardeja euroja, jotka menevät tietokeskuksiin. Monet amerikkalaiset yhtiöt syytävät rahaa Eurooppaan rakennetaan tietokeskuksia. Miksi? Koska he ovat ymmärtäneet, että massadataa varten tarvitaan suurta luottamusta, ja sitä me tarjoamme täällä lainsäädännön myötä. Ei pidä unohtaa, että Apple on pörssiin arvokkain yhtiö, koska se on myös aggressiivisia yksityisyyskysymyksissä. Kysyitte, tai kysytte esimerkkiä, no esimerkkejä on ollut mainonnasta, joka oli kohdennettua, mutta ei tiettyyn uskontoon tai tietylle rodulle hotellihuoneet tai vuokra-asunnot, niitä ei ole tarjottu paitsi valkoisille, joten massadata salli sen, että tunnistetaan ilman, että joku sanoo, että olen musta tai olen muslimi. Se auttaa tunnistamaan, keitä nämä ihmiset ovat ja sitten sulkea he pois monista tarjouksista. Ja totta kai rotuprofilointi to- poliisityössäkin on asiasta on paljon kirjoitettu ja joka on usein hankala kysymys, joten ei tarvitse katsoa pitkälle nähdäksemme, mitä riskejä tähän sisältyy ja nähdäksemme taas ja uudestaan, että lainsäädäntö nykymuodossaan ei tule noudatetuksi, joten suuri haaste edessämme liittyy sääntöjen noudattamiseen ja valvontaan. Ja kyse on siitä, paljonko rahaa siihen syydetään ja paljonko resursseja käytetään, moniko ihminen on saatavilla. Ja loppujen lopuksi optimi, optimistinen kommentti, jos sakko 4 prosenttia maksimissaan tässä asetuksessa, noin hyvin todennäköistä näin on, että myös markkinoilla mallit, malleja kehitellään, jotka varmistavat sääntöjen noudattamisen ihan täydellisyyteen asti, koska riski tällaiselle sakosaamiselle on niin korkea, että se tarjoaa tietyn kannustimen, vaikka kiinnijäämisen riski onkin melko pieni. Thank you very much. Kiitoksia kovasti ensimmäisestä paneelista. Kiitos puhujille esityksistä ja vastauksista. Uskon, että he ovat antaneet meille paremman kuvan tilanteesta. Nyt vaihdammekin sitten toiseen osioon näiden sanojen myötä, joten pieni lyhyt tauko, kun vaihdetaan puhuja. Haluaisinkin pyytää toisen osion puhuja tulemaan tänne puhujakorakkeelle minun viereeni. Kiitokset vielä kerran teille. Okay, everybody. We are re- no niin, jatkamme kuulemistamme. Toinen osio, eli massadatan käyttötekniikoiden käyttö julkisessa viranomaisessa sekä laivalvonta-alalla että julkishallinnossa. Lisäksi kuulemme kansalaisjärjestön kannan siitä, miten julkiset viran, julkisviranomaiset käyttävät massadataa. Ensinnäkin annan puheenvuoron herra Rivo Reitmanille. Hän on Viron vero- ja tullilautakunnan varapääjohtaja, eli ETCB. Hän on ollut lokakuusta 2016, näin ollen hän on hyvä henkilö kertomaan meille sitä, miten julkishallinnossa käytetään massadataa. Herra Reitman, olkaa hyvä, 10 minuuttia. Äh, Tervetuloa. Hyvää iltaa. Minun on suuri kunnia saada esiintyä täällä ja kertoa teille, millä tavalla Virossa me keräämme veroja tietojen avulla voittoa. Kyttekö vaihtaa kuvan uudeksi? Ensinnäkin veronkeruu ja tietojenkeruu veronkeruuta varten on tapahtunut jo vuosikymmeniä. Kysymys on siitä, millä tavalla näitä tietoja kerätään ja mitä niiden kanssa tehdään. Meidän käsityksemme on se, että näiden tietojen avulla pitäisi tapahtua koko veronkeruu. Ja se tapahtuu kahdessa osassa. Ensinnäkin tietojenkeruu, se millä tavalla valtiolle saadaan nämä tiedot ja toiseksi mitä niiden kanssa tehdään. Eri miten nämä tiedot sitten lähetetään takaisin yrityksille ja kansalaisille. Ja kun puhutaan tietojen esittämisestä, niin meidän käsityksemme on se, että se tulee olla niin yksinkertaista ja niin helposti tehtävää, että ei tarvitse nähdä vaivaa, ei kirjanpitäjällä, ei yrityksellä eikä kansalaisen. Ja nämä tiedot ovat olemassa järjestelmissä ja tietokannoissa, joissa kansalaiset ja yritykset hoitavat arkipäivän asioitaan. Pankit, ähm, kirjanpito-ohjelmistot, henkilöstöohjelmistot ja niin edelleen. Toisin sanoen, meidän täytyy ymmärtää se, minkälaiset tiedot arkipäiväisessä elämässä syntyvät ja miten niiden avulla olisi mahdollista täyttää myös valtion velvoitteita. Ja ainoastaan ne tiedot, jotka ovat ehdottoman välttämättömät, niiden suhteen varmasti valtio ja verotoimisto haluaa saada ne tiedot, mutta ihanteellisesti tietojen kerääminen koneesta toiseen pitäisi tapahtua internetissä ilman mitään esteitä. Ja koko tämä looginen ajattelumalli pitäisi olla automatisoitua niin, ettei sillä ettei yrityksille tai ö, kansalaisille aiheudu mitään ylimääräistä taakkaa. Toisin sanoen, ne rahat, joita tänä päivänä käytetään yritysten mm, puolelta tietojen keräämiseksi voisivat jäädä pois. Nämä summat ovat aika suuria. Pienessä maassa, kuten Virossa, tällaiset kustannukset pelkästään veropuolella ovat yli 100 miljoonaa euroa ja kaikki tämä voitaisiin investoida itse yritykseen. Näin yritykset eivät joutuisi pohtimaan sitä, millä tavalla näitä veroja lasketaan, millä tavalla tehdään veroilmoitukset ja millä tavalla tilanne toimii automaattisesti. Viro on jo ryhtynyt tälle tielle ja vuodesta 2018 eteenpäin se onkin täysin automatisoitu tietosuojasäännösten kanssa, eli että tietoja ei kerätä liikaa, toimimme. Niitä tietoja ei myöskään pidetä yhdessä paikassa, ei kehitetä mitään supertietokantaa, vaan käytetään vain niitä tietoja, joita todella tarvitaan. Ja nyt esimerkki siitä, millä tavalla voitaisiin koko tämä verotusajattelu muuttaa ja millä tavalla voidaan tehdä yhteistyötä näiden pankkien kanssa, kun esimerkiksi yrityksessä siirrän rahaa palkanmaksuun, niin jopa jo heti silloin tiedot vaihtuvat verotoimiston tietokannasta, nähdään tämä summa ja samalla maksetaan myös verot. Ja tähän koko prosessi päättyy. Ei tarvitse sitä veroilmoitusta, ei tarvitse esittää mitään lisäselvityksiä, ei mitään. Koko tämä hallinnollinen taakka jää tähän. Huomattavasti tärkeämpi kuin tämä, millä tavalla tietoja kerätään, on se, mitä näillä tiedoilla tehdään. Ne tiedot, joita keräämme, eivät kuulu valtiolle, vaan ne kuuluvat kansalaisille ja yrityksille, joilta tiedot saadaan. Tämä merkitsee sitä, että jotta nämä tiedot voidaan, äh, jotta niitä voidaan hyödyntää, ja ne täytyy jossain vaiheessa myös palauttaa. Kysymys onkin siinä, millä tavalla tämä tehdään yrityksille ja kansalaisille. Meidän käsityksemme on se, että niiden avulla saadaan tilastoja, jotta nähdään, minkälaista hyötyä näistä tiedoista voidaan saada, näen mitä ympärillemme ta- tapahtuu, miten korkeat ovat palkat esimerkiksi siinä maakunnassa, jossa työskentelen, miten paljon on yrityksiä, joihin voi mennä työskentelemään, joissa vaatimukset vastaavat minun koulutustani ja kaikki tämä tieto on olemassa. Silloin ihmiset ymmärtäisivät, miksi näitä tietoja esitetään. Sama koskee yrityksiä. Millainen on talous, taloudellinen ympäristö, miten korkeat ovat palkat, miten korkeat ovat verot, joudunko kilpailemaan muiden kanssa. Ja tämän kaltaisia päätöksiä voidaan tehdä silloin, kun meillä on online-tietoa ja se on kerätty massadatasta. Ja tärkeä osa on riskien suuntaaminen. Eurooppalaiset verovirastot tekevät jatkuvasti riskianalyysiä ja pyrkivät sen avulla saamaan selville, ketkä kiertävät veroa ja ketkä eivät. Tuota tietoa ei koskaan julkaista, se pidetään vain sisäisenä tietona, vain siinä tapauksessa, että tällaista, tästä ryhdytään toimenpiteisiin, niin yritys siirretään myös yritykseen. Meidän näkemyksemme mukaan se kuuluu myös yritykselle heti siitä lähtien, kun tuollaista riskiä arvioidaan. Ja meidän näkemyksemme on myös se, että yritykset tulee tätä tietoa siirtää, jotta ne näkisivät aina, minkälaiset vaarat ovat olemassa ja annetaan neuvoja sen suhteen, mitä voidaan tehdä, että omia, omaa tilannetta voitaisiin parantaa. Se etu, jota haluamme tällä saada aikaiseksi, on tarjota tätä palvelua niin, että yritys voisi jakaa riskin eri yritysten välillä – laittaa ko- kotisivuille, että kyseessä on äh, luotettava yritys, jonka kanssa kannattaa tehdä kauppaa. Ja äh, yritykset voivat itse hoitaa tämän asian, kun ne haluavat tietää, että onko kumppaniyritys luotettava yritys. Ne eivät joudu sitä kysymään valtiolta, voivat kysyä sitä suoraan toiselta yritykseltä ja kun te- tietoa ei haluta sieltä puolelta antaa, niin silloin ei varmasti ole järkevää tehdä myöskään kauppoja tämän kaltaisen yrityksen kanssa. Meidän mielestämme tämänlainen ö, palvelu olisi järkevää ottaa käyttöön kaikkialla Euroopassa, ei pelkästään Virossa. Kaikki yritykset, joiden kanssa olemme olleet yhteistyössä, ovat olleet tätä mieltä ja silloin myöskin kehitettäisiin luottamusta yritysten välillä. Tässä ei ole mitään monimutkaista siis tämän järjestelmän rakentamisessa. Ja kaikki jää yrityksen itsensä hoidettavaksi. Tämä ei ole mikään julkinen tieto, sitä ei jäätä julkisesti valtion puolelta kenellekään, kenellekään vaan yritys itse saa jakaa nämä tiedot. Kiitos. Ja meidän, meidän ja meidän työks. Niin. Ja meidän työmme on pelkästään yritysten ö, suuntaaminen oikealle polulle, ei niiden valvominen. Thank you very much. Kiitos, herra Reitman. Nyt toinen seuraava puhuja, Raul Savimaa. Hän edustaa virolaisia poliiseja ja rajavartioita. Hän puhuu siitä, miten massadataa käytetään laivavalvonta tarkoituksiin. Hänelläkin on 10 minuuttia. Herra Savimaa, olkaa hyvä. Thank you. Thank you. Uh, Kiitoksia. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Nyt haluaisin kuvailla sitä, kuinka massadataa käytetään lain valvonnassa. Ja esimerkiksi otan Viron poliisia rajavartioston hallinnon ja kään, vaihdan nyt Viron kieleen ainakin esitystä varten. Meidän hinnangul meidän arviomme mukaisesti massadata antaa poliisille enemmän mahdollisuuksia, mutta säännöt ja rajat ovat samoja. Eli me käsittelemme massadataa samalla tavalla kuin muita tietoja, joita on meidän, meidän käyttöömme annettu meidän tavoitteisiimme pääsemiseksi. Viron poliisi ja rajavartiolaitos on virasto, joka kuuluu sisäministeriön alaisuuteen. Mutta Viron lainsäädännön mukaisesti yleinen syyttäjä on tämän menettelyn johdossa ja syyttäjän virasto kuuluu oikeusministeriön alaisuuteen, eli tietojen käyttäminen tässä mielessä voi tapahtua vain yhdessä syyttäjän viraston kanssa. Eli se, että poliisit käyttävät tietoa, se kuuluu jo oikeusministeriön valvontaan jokaisessa prosessissa. Ja yleisesti ottaen ei voida ryhtyä toimenpiteisiin ilman rikosmenettelyä, rikosprosessia. Tässä on tietysti sitten lainsäädännössä poikkeuksia, mutta tietojen kerääminen, tietojen käsittely poliisissa on säännelty erittäin tarkasti. Seuraava kuva. Me käytämme kuitenkin sellaisia tietoja, joita voimme käyttää lainsäädännön nojalla ja konkreettisten prosessien lisäksi rikostapauksissa rikosten analysoimiseksi ja tietyllä tavalla myöskin ennustamiseksi. Meillä on analyysijärjestelmä ALIS, johon keräämme tilastotietoja poliisin käytössä olevista tietokannoista. Ja sen tavoitteena on arvioida sitä, minkälainen on tilanne tietyillä alueilla, millainen on esimerkiksi rikollisuuden määrä paikallishallinnossa, ja, tai tietyn paikallishallinnon alueella ja voimme esimerkiksi tältä pohjalta tehdä päätöksiä siihen, tarvitaanko poliisivoimien uudelleen sijoittelua tai myös ennaltaehkäistä ja ennakoida tiettyä julkisen julkisia häiriöitä tai mahdollisia rikoksia tulevaisuudessa. Me käytämme työssämme jo analysoituja tietoja ja toiseksi meillä on erittäin tärkeä näiden tietojen laatu. Me olemme luoneet järjestelmän, jonka avulla voimme äh, olla varmoja siitä, että ne tiedot, joiden pohjalta päätöksiä tehdään, olisivat mahdollisimman luotettavat. Myös poliisille voi tapahtua virheitä, ei henkilötietojen kanssa niinkään, vaan Hmm, tiettyjen parametrien kanssa ja tämän tilanteen korjaamiseksi meillä on olemassa myös käypä järjestelmä. Me hyödynnämme massadataa esimerkiksi, kun analysoimme poliisi ajoneuvojamme. Vuodesta 2004 meillä on noin 500 partioajoneuvossa GPS-järjestelmä, ja kirjaamme ylös poliisiautojen sijaintipaikat ja nopeudet. Tältä pohjalta voimme seurata sitä, missä ajoneuvot ovat sijainneet esimerkiksi viimeisen vuoden ajan, minkälaiset alueet on katettu paremmin joko liikennevalvonnassa tai muuten ja missä on puutteita. Kun tämä järjestelmä alun perin luotiin, poliisiviranomaisten joukossa oli niitä, että arveltiin, että ehkäpä juuri heidän tekemistään aletaan johtajien puolelta seuraamaan liikaa, mutta ensisijainen tavoite on nimenomaan se, että parannetaan ja analysoidaan poliisipalveluiden laatua ja parannetaan sitä. Ja näitä e-poliisijärjestelmän puitteissa, jotka siis ovat myös näissä äh, auto- ja GPS-järjestelmät. Niiden lisäksi poliisilla on vielä tietokoneet, joiden avulla voidaan tarkistaa äh, niitä, jotka äh, ovat olleet mukana liikennerikkeissä tai rikoksissa ja voidaan heti tehdä kysely palvelimelle ja minimoida mahdollista tietovuotoa. Ja toinen paikka, jossa tällaisia nimettömiä massadataa käytetään, on hyvä yhteistyö Tarton yliopiston kanssa Positium, ja Positium-yrityksen kanssa, jolta me saamme nimettömiä matkapuhelin ähm, matkapuhelintietoja, mikä merkitsee sitä, että yrityksellä on sopimus Estin televiestintäoperaattorin kanssa, ja siellä annetaan sopimuspohjaisesti näitä nimettömiä tietoja. Me emme tiedä, kuka on ollut missä, ja, mutta saamme tietää. Tämä on siis vuodesta 2012 tämä tilanne tässä kuvassa. Esimerkiksi Haapsalun kaupungissa, Länsi-Virossa oleva pieni kaupunki, siellä matkapuhelinten käyttö oli huomattavasti suurempaa kuin tavallisesti. Ja kun vertaamme sitä, miten paljon on ollut ylipäätään käyttäjiä, sitten miten paljon on ollut vierailijoita, jotka eivät asu Hapsalussa, miten paljon on ollut ulkomaisia vierailijoita, miten paljon on ollut kauttakulkijoita, voimme verrata näitä erilaisiin tapahtumiin, joita on tapahtunut näinä päivinä, ja sen avulla voimme arva, arvioida, kun seuraavia suurtapahtumia järjestetään, että miten paljon poliisivoimia paikalle tarvitaan. Eli hyödynnämme tämän tyyppisiä massatietoja. Me emme näe, ketkä ihmiset, yksittäiset ihmiset ovat paikalla, vaan saamme tiedot näiden samojen luokitteluiden pohjalta. Paikalliset, vieraat ja kaikki muut. Ja tietosuoja on jo taattu tämän televisiointiyrityksen tai sen kumppaniyrityksen puolelta. Meitä kiinnostaa massadata ja meitä kiinnostaa hankkeesta, joka on Virossa käynnistetty matkapuhelin operaattorin hanke, jonka avulla pyritään luomaan tekninen infrastruktuuri, jonka avulla voidaan hyödyntää tämänkaltaisia tietoja ja viedä niitä eteenpäin erilaisille eturyhmille, yliopistolle, valtolaitoksille ja niin edelleen, mutta otamme huomioon siinä, että, että kyseessä ovat yksilöimättömät massatiedot, joiden avulla voidaan parantaa poliisin toimintaa Virossa. Seuraava kuva. Meidän puolelta me olemme käynnistäneet myös hankkeen, jossa haluamme kuulla tietoja rikollisuudesta, turvallisuudesta ja niin poispäin. Ja haluamme tarjota niitä avoimen tiedon muodossa. Eli tässä on jälleen mahdollisuus siihen, että nimettömät poliisilla olevat tiedot rikkomuksista ja rikkeistä voidaan poliisin internetsivulla tai muilla internetsivuilla välittää eteenpäin ja mm, myöhemmin myös automaattisesti tällaisena kaaviokuvana. Ja seuraava kuva. Äh, Voin myös suositella, että jokainen voi itsekseen kokeilla tehdä tämänkaltaisia tilastoanalyysejä. Kun puhutaan näistä mahdollisuuksista, haluamme yhteenvetona päästä tilanteeseen, et, jossa meillä on käytössä lainsäädäntö, henkilötietojen suoja, jota poliisi seuraa Meillä on hyvä yhteistyö tietoturvaa virastomme kanssa ja meillä on viranomainen poliisin puolella, joka vastaa tietosuojakysymyksistä, joka valvoo myös sisäisesti sitä, että eri tietosuojasäännökset täyttyvät. Meillä on myös internetissä sähköisen oppimisen kursseja sekä poliisille että muille palveluntarjoajille – jotta nämä tietäisivät, millä tavalla tietosuojasääntöjä tulee noudattaa. Ja sitten meillä on sisäisen valvonnan yksikkö, joka tarkastelee mahdollisia poliisin puolelta, poliisin puolelta tapahtuvia rikkomuksia. Näitäkin on ollut. Ja niitä on jopa viety oikeuden eteen. Tämän lisäksi meillä on myös sisäministeriön sisällä tietoteknologian tietokeskus, joka hallinnoi näitä kysymyksiä. Yhteenvetona voin siis todeta, että kiitän teitä ja haluan vielä todeta, että kyllä me tiedämme mitä massadata on, mutta me puolustamme massadataa samalla tavalla kuin kaikkia muitakin tietoja. Kiitos. Thank you very much for this. Uh, Kiitos äh, esityksistä. Nyt äh, viimeinen puhuja Frederikke Kaltoiner. Hän työskentelee Privacy Internationalille ja hän puhuu taas kansalaisjärjestön näkökulmasta. Puhuu siis laivaltoviranomaisten ja massalautan yhteyksistä. Olkaa hyvä. Invitation to speak here. Kiitoksia kutsusta. I work for Privacy International. We are... Teen tätä Privacy International järjestölle. Se on Lontoossa maja pitää tutkimus- ja muita perusoikeuksia hoitava järjestö. On aivan mahdotonta elää modernia elämää saamatta aikaan massiivista määrää dataa, mutta kun dataa ajatellaan, niin ajatellaan pientä skaalaa dataa, jota oikeastaan luomme sähköposteja, luottokortteja, joilla ostamme kahvia ja muuta. Asioiden internet, esineiden internet tarkoittaa sitä, että otamme mukaamme ja kotiimme, työpaikoillemme nämä tiedot mukaan. Tässä kontekstissa on keskeistä korostaa sitä, että massadata tarkoittaa ainakin kahta asiaa aina. Tämä sana kovailee sekä teknologista ilmiötä että myyttiä mahdollista kerätä ja säilyä, analysoida suurempia määriä tietoa kuin koskaan. Big, niin suuri massadata kuitenkin mahdollistaa myös sellaisten tietojen saamisen, mitä aikaisemmin oli mahdotonta saada käyttöön. Tämä pätee esimerkiksi sosiaalista kontekstia Arktista en nyt puhu tässä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa. Teknologian ja myyttien yhteen sulauttuminen johtaa siihen, että myös perusoikeudet ovat uhattuna. Tätä kuvaa käytän, kun kerron opiskelijoille, mitä massadata oikeastaan tarkoittaa. Stassi ja NSAn arkistot, tai siis jos ne näin isoja ne olisivat olleet. Sitten seuraava kuva. I would like to illustrate uh, this interplay between myth... Niin haluaisin nyt luonnehtia tätä teknologian myyttien välistä lenkkiä. Viime viikolla Yhdysvaltojen, Yhdysvaltojen vaaleja koskeva artikla oli hyvin suosittu sosiaalisessa mediassa – väitettiin, että, että teknologiapohjainen yritys hyödynsi Facebook-tilejä, hyödynsi siellä psyk- psykometrisiä profiileja ja näin vaikutti vaalitulokseen. 40 million individual profiles across the US. The company also... Tämä yritys väittää, että jotain, jokaista profiilia kohti eh, heillä on mahdollista tarjota jopa 5000 datayksikköä Tämä on ihmeellistä, koska osoittaa, kuinka myytit ja realiteetit todellakin nivoutuvat toisiinsa. On aivan hulluttava väittää, että mikään niin suuri yritys tai massadata ei vaikuttaisi vaaleihin. Ei ole mitään todisteita siitä, että, tämän, että tämä menettely oikeastaan toimisi Samanaikaisesti tämä, eri, tämä esimerkki kuvaa sitä, kuinka massadata voi vaikuttaa perusoikeuksiin. Hyvin arkaluontoiset tiedot, kuten henkilökohtaiseen seksuaalisuuteen liittyvin liittyvät asiat voivat äh, olla usein julkisesti saatavilla, vaikka ei ihmiset ole niitä antaneetkaan sosiaalisessa mediassa jaetaan tietoja ja voi olla, että ei ollenkaan ymmärretä, että nämä hyvin arkaluontoiset tie, tiedot voivat levitä. Tämä on yksityisyyttä koskeva ongelma ja myös henkilökohtaisten ja eikä henkilökohtaisten tietojen sekaantuminen osoittaa myös, että nämä ennakkoinnit usein ovat vääriä ja ja järjestelmästi vääristyneitä, joilla on vakavia vaikutuksia. Ne voivat johtua, johtaa syrjintään, mikäli näitä profiileja käytetään esimerkiksi työhönottomenettelyssä tai ennakoivassa poliisitoiminnassa. Ja tällaisia toimia Yhdysvalloissa esimerkiksi käytetään. Tämä on erityisen huolestuttavaa, koska ei ole mitään läpinäkyvyyttä näiden analyysien toteuttamiseen, eivätkä ihmiset ole edes tietoisia siitä, että heitä luokitellaan ja häntä analysoidaan. Näin ollen tietosuoja-asetus on aivan turha. Jos en tiedä, että minusta tehdään profiileja, niin en voi mitenkään kritisoida sitä, mitään tietoja hyödynnetään. Omassa järjestössämme sanotaan, että tieto on valtaa, valtaa korruptoi, absoluuttinen valta korruptoi absoluuttisesti. This is just a fraction of the knowledge that every single data kaikki tämä data, joka on tuolla yritysten käytettävissä ja virastojen käytettävissä, kattaa laajatiedot meistä. Kyseessä on yksityisen suojan rikkomukset ja vääristyneet tiedot. Mikään muu taho ei saa näin suuria tietoja määriä käyttöönsä ilman valvontaa. Ja näihin liittyy esimerkiksi muslimia koskevat rekisteröinnit, joka on hyvin vaarallista, kun ajatellaan nykyistä ilmapiiriä Yhdysvalloissa. Sitten tässä on esimerkki, joka on kiinnittänyt suurta huomiota. Tämä koskee ainoastaan sosiaalisedista mediasta saattuja tietoja. Internetprofiileja aikaisemmin muotoiltiin Facebookin tykkäysten pohjalta nyt nämä tekniikat ovat kehittyneet. Lopuksi haluaisin vielä kommentoida la- lainvalvontaa. Biometriikka ja geneettinen materiaali, näitä käytetään näyttönä sitten myös on ennakoivat algoritmit ja riskien arviointivälineet, sosiaalimedian monitorointi ja ennakoiva poliisitoiminta. Näihin näitä vastaan nyt hyökätty johtuen yksityisyyden suojarikkomuksesta, mahdollisesta syrjimisestä ja johtuen myös voimatasapaino-ongelmista. Olemme edelleen tutkimassa sosiaalimedian käyttöä viranomaista taholta. Usein Yhdysvalloissa nojaudutaan yksity, yksityisiin ohjelmistoihin, jotka on tarkoitettu yksityistä käyttöä varten, eli siis yllätys, että täällä on samankaltaisia ongelmia. Ennakoivan poliisitoiminnan osalta on hyvin vaikea puhua tästä ilmiöstä yleisesti, koska menettelyt vaihtelevat. Joskus tekniikka perustuu paikkoihin, joskus henkilöihin, joskus yksilöihin, joskus joukkoihin. Data input voi olla poliisin tietoja, hallituksen tietoja tai sosiaalisen median tietoja, kaupallisia tietoja. Ne voi perustua myös useisiin eri menettelyihin, tilastoihin tai koneoppimiseen. Comment to my uh, colleague from Estonia. I'm, um, what I'm talking about are the most invasive cases. Tässä nyt tietenkin puhun kaikkein uh, pidemmälle menevistä ta- tapauksista. Kaliforniassa poliisi käyttää Beware-ohjelmistoa, ja kun poliisi vastaa puheluun, saadaan valtava määrä tietoa käyttöön ja, ja, ja voidaan la, laskea näiden syytettyjen näitä henkilöiden vaarallisuustasoja. Puhuja pyydetään hidastamaan on vaikea erottaa toisistaan myytti ja todellisuus. Usein liikaa luotetaan massadataan ja analysointitoiminnan ennakoimiskykyyn. Ennakoimassa poliisitoiminnassa myyntit on määritelty vääriksi käsityksiksi, joita tietoteknisesti on saatu aikaan, niin ei olla pyritty rikollisuutta torjumaan. Meillä on hyvin invasiivista poliisitoimintaa myös. Ensinnäkin analysoidaan niin sanottuja riskejä, joita liitetään henkilöihin, jotka johtuvat rikosten tekemisestä tai menneistä rikoksista. Tällainen toiminta on hyvin kiistanalainen alainen Olemme myös erittäin huolissamme julkisista saatavilla olevista datasta, jolla mennään pitkälti henkilöasioihin. And that law enforcement is able to model meillä on myös tällaisia tapoja, joilla voidaan ennakoida protestimielenosoituksia ja ja mielenosoittajien ja poliisien välisiä suhteita. Kolmas huolenaihe on se, että ei ole mitään sellaistakään kuin täydet tiedot tai ennakkoluuloton tieto. Kaikki analyysit ja tiedot, jotka perustuvat joko poliisirekistereihin tai julkisesti saataville tietoihin, tulevat olemaan ennakkoluuloisia ikään kuin ja saattavat syrjiä. Ja lopuksi viime seuraava dia. Halusimme lisätä, että Lähestulkoon kaikki ennakoivan poliisityön välineet ovat tällaisia ohjelmistoja, joita myydään näille osastoille yksityisten toimijoiden toimesta. Eli niiden menetelmiä ei voida tarkastella eikä riippumattomasti tarkastella loppuun. Yleinen tietosuoja-asetus on hyvä askel oikeaan suuntaan. Kuitenkin uskomme, että on ulottuvuuksia, joita pitää joko tutkia enemmän tai niihin pitää puuttua sähköisen yksityisyyden direktiivissä, eli miten on henkilötiedot ja muut tiedot, miten voidaan tehdä tiedot tunnistamattomaksi sekä mikä ero on tietojen keräämisen ja tietojen luomisen välillä. Thank you very much also for this. Kiitos tästä esityksestä. Nyt otetaan vastaan puheenvuoropyyntöjä Euroopan parlamentin jäseniltä. Ensimmäiseksi puheen vuoron saa esittelijä ja sitten muut jäsenet, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Anna Koms, olkaa hyvä. Pari minuuttia. Well, thank you. Kiitos panelisteille, ensinnäkin virolaisille ystävillemme. On hyvin mielenkiintoista kuulla näistä tapauksista, joissa maassa tätä teknologiaa on käytetty ilmeisesti hyvin tuloksin, jossa ne käsitelty varoin sillä ymmärtääkseni, erityisesti verotusalalla te perustatte toimintanne siten, että suostumus on annettu kansalaisilta olisi, se olisi hyvä väline auttamaan torjumaan verovälttelyä, petosta, muuta järjestäntä rikollisuutta. Kysymykseni teille itse asiassa on, että paljonko, no ymmärrän, että teillä on rajattu pääsy tietyillä osastoilla varmistaa, että no pohditaan sitä, miten paljon tietoja pitää antaa saataville, mutta paljonko jaatte sitä muiden laivavalvontaviranomaisten kanssa? Tota, tai voitaisiinko sitä jakaa? Ja tietysti siis, jos sitä tarvitaan verotarkoituksiin siis, mutta jos siis käytätte sitä torjauksen terrorismia, tätä perustelua käytetään, niin sitten kynnysarvo saatetaan muuttaa ja miten se sitten käytännössä toimii. Lisäksi haluaisin Kaltenoid. Uh... Ei vaan rouva. Kaltoiner, anteeksi sanoo puhuja, mainitsi tämän vaaran, että mon, useimmat järjestelmät on kehitetty yksityisten yhtiöiden toimesta, et, eikä voida valvoa niiden omia mekanismeja ja niin edelleen. Mutta herra Savimaa sanoitte, että sovelluksen itse asiassa on kehitetty yliopiston kanssa, Tartun, Tartun yliopiston kanssa, joten voitte varmasti toimia hyvin paljon varovaisemmin ja varmistaa, että oikeita menetelmiä tietojen keräystä on suoritettu no, kunnioittaen yleistä tietosuoja-asetusta. Onko näin? tosiasiassa. Sitten kaikille teille esittäisin seuraavaa. Se, että tietoja kasataan eri lähteistä ja sen seuraukset. Mitä hankaluuksia tähän liittyy ja mitä ongelmia? Elämme nyt tällä aikakaudella, jossa näin tapahtuu. Meillä ei ole valinnanvaraa. Kyse on nyt siitä, että kurotaan umpeen tämä kuilu. Eli että säännellään tai muutetaan käyttäytymistapoja, oli kyse alan toimijoista, käyttäjistä tai ihmisistä yleisesti ottaen tämän huomioon nämä vaikutukset. Ja se, että sopeutetaan käyttäytymismalleja, mutta missä määrin julkiset päätöksentekijät voivat perustaa päätöksentekoaan tällaisiin välineisiin ottaen huomioon, että miten on toimittu muualla. On erittäin hyviä asioita, joita pitäisi saavuttaa, mutta on myös paljon vaaroja ja tällaisia ennakkoluuloja. Sen takia tämä syrjinnän vaara lopuksi nyt tämä kysymys Miten huolestuttaa kovasti se, mitä Euroopassa tapahtuu? No on tämä yleinen tietosuojaisuus sovelletaan kaikkialla. Sillä on seuraamuksia Yhdysvaltoihin. Meitä huolestuttaa kovasti USA, koska siellä on sääntöjä. Meidän sääntömme tai ei mitään sanotaan siellä, mutta entäpä sitten toinen asia, vielä Kiina. Sillä en näe, että kukaan nyt tosi huolissaan siitä, annetaan sopimuksia kiinalaisille yhtiöille, kuten Huawei. Se on Kiina, äh, tarkoittaa vaurautta. No se on siis tämä suorakäännös käännös Huaweille. Ja heillä on säännöt, he sanovat, kun olemme siellä, että Kiinan viranomaiset pakottavat heidät varastoimaan kaikki tiedot Kiinassa, jotka he saavat mistä tahansa. Onko kukaan huolissaan tästä? Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Sitten edustaja Vergia. Sitten Mario Lauristin. Kaksi minuuttia pyydän. Oui, merci. Kiitoksia. Kiitoksia teille kaikille kolmelle. Minusta esimerkkinä olivat oikein kiinnostavia. Pieni syytös kuitenkin, jos teille sopii puhuitte paljon siitä, mitä hyötyjä tästä ilmiöstä on. Otan nyt siis, haluaisin kohdistaa sanani erityisesti Viron edustajille. Puhuitte paljon siitä, mitä hyötyä näistä järjestelmistä on, järjestelmistä, jotka perustuvat pitkälti eri tahojen hyvään tahtoon ja avoimuuteen. Tämän voimme ymmärtää ja myöntää. Kerroitte, että näihin sisältyy riskejä riskejä, että olette ne hoitaneet, mutta ette oikeastaan selittäneet meille, miten olette näitä riskejä käsitteelleet. Tästä haluaisin siis kysyä. Sitten vielä haluaisin lisätä tähän, että Euroopan unionissa uskoakseni on vielä suuria eroja kulttuurissa näin tällä alalla – se, mitä Virossa voidaan tehdä, se ei ehkä onnistu aivan yhtä helposti tai samoissa olosuhteissa muissa maissa. Viittaan ehdotuksenne yleistään tätä järjestelmää. Niin, ei se välttämättä samalla tavalla onnistuisi muissa maissa. Itse olen ranskalainen ja meillä on pitkä epäluottamuksen perinne tällä alalla. Ei aina ihan perusteltu kylläkään. En tiedä, voidaanko tätä seuraavaa tulkata muille kielille. Niin, kissa, joka on kerran joutunut keitetyksi, niin pelkää kylmää. Et j'ai envie de demander à Madame Kaltenmer, qu'est-ce qu'elle pense de ces expériences? Euh. Siis, joka on kerran joutunut kuumaan veteen, niin kiertää sen sitten kaukaa. Niin, ymmärrä kyllä nämä riskit, joista puhuitte koskien näitä kahta järjestelmää. Ja te hyvä Rova täällä varoitette meitä tietyistä riskeistä, mutta ette juurikaan ehdottaneet eh, parannusehdotuksia sen lisäksi, että olisi saatava valmiiksi direktiivi tietyltä osin, joten mielelläni kuulisin tästä vähän lisää. Meillä on täällä roolimme lainsäätäjänä ja on tärkeää pyrkiä saamaan aikaan ratkaisuehdotuksia – tai ainakin olisi tärkeää mm, saada työ vähän eteenpäin. Kiitos sitten edustaja Lauristin. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Minä haluaisin tarkentaa massadatan käyttöä tulevassa verotuksessa. Anan kanssa tämä on todella tärkeää meille taksavaliokunnassa. Minua kiinnostaa ALV-kysymykset. Koska tuloverotus on paljon helpompi. Olemme kuulleet ALV-petoksista ja siitä, että se on niin monimutkainen järjestelmä, että ei voida esimerkiksi käyttää kaikenlaista Siis on tärkeää, että erot ALVssä eri alueilla ja eri hyödykkeissä Äh, ovat olemassa, koska tämä on niin kamala vaikea laskea. Voisitteko vähän kertoa ALV-kysymyksestä? Ja sitten poliisi sanoi, että se työstää avointa dataa ja tutkijat voivat sen avulla tehdä oman analyysin. Entäpä sitten veroviranomaiset? Minä olen sosiaalitieteilijä ja minusta on mielenkiintoista nähdä tällaisia suuria suuntauksia, jotka yleisesti ottaen pohjautuvat verotietoihin, mutta se ei ole mahdollista. Jotkut poliitikot voivat näin tehdä, valtiovarainministerit voivat näin tehdä, mutta ei taloustieteilijä, joka työskentelee yliopistossa. Miten pitkälle teidän mielestänne voidaan mennä? jos meillä on näin paljon tietoa taloudellisesta käyttäytymisestä. Thank you very much. I will also... Uh, Kiitos. Itsekin haluaisin käyttää vielä puheenvuoron ja sitten muutaman huomion ja kysyä pari asiaa. Sitten annan puheenvuoron puhille vastauksia varten. Kuulin tai näin eroja sillä, mitä herra Savimaa esitti. Hän puhui työstä, joka perustuu massadataan, ja sitten toisaalta se, mikä herra Katzenöör sanoi, näistä mahdollisista työstä, mitä tehdään Yhdysvalloissa, että poliisi tekee, kun he käyttävät massadataa. Ymmärtääkseni herra Savimaa työskentelette lähinnä sisäisten tietojen kanssa, autojen, autokannan kanssa ja puhutte, käytätte tunnistamattomia tietoja, kun taas muut esimerkit perustuvat myös henkilötietoihin, jotka on kerätty tietyiltä epäilyiltä. Näin tässä myös mahdollisuuden, eli voisi olla tietty suunta, joka voisi olla oikea. Eli ehkä keskustelussa on kyse, tai ehkä voisitte molemmat valaista mitä tästä, että onko jotain ajatuksia näiden kahden lähestymistavan taustalla. Toiseksi hieman abstraktimpi esimerkki, mutta minusta osa keskusteluja käsittelee näitä eettisiä rajoja näillä mahdollisuuksilla. Käytän aina esimerkkinä sitä, että voisi olla massadata-algoritmi, joka pohjautuu tiettyihin tietoihin, joita kerätään. Lähteestä olisi mikä tahansa. Sitten tulee lopputulos, että ihminen, jolla on punainen tukka, on todennäköisempi tekemään rikoksen kuin joku muu. Tai ehkä on todennäköisempää, että hän syyllistyy veropetokseen veroilmoituksessaan tai oli mitä oli. Joten monia tällaisia ominaispiirteitä saattaa selvitä noista algoritmeista ja ne saattavat indikoida tietynlaista käyttäytymistä, vaikka he itse, ne itse indikaattorina eivät ole yhteydessä minkäänlaiseen toimintaan. Joten uskotteko, että on sellaista pistettä, jossa tällaiset päätelmät, no vaikka ne pätevätkin tietopohjaan perustuen, ei pitäisi ottaa huomioon kuitenkaan siinä kun laivon valvontavirastot tekevät tutkimustyötään, sillä juuri tässä vedetään tähän viivaan eikä haluta erotella ihmisen takia, että heillä on eri väriset hiukset tai erilaiset hiukset ja voi olla, että data on oikeassa, mutta no, sinne vain kysymys, että onko tällaista rajaa jo, missä tuo raja saattaisi siis mennä. No niin, näin ollen haluan antaa puheenvuoron takaisin teille ehkä 4-5 minuuttia vastaus kultakin. Otetaan taas herra Rivo Reitmanista. Try to answer all these questions. Uh, Kiitoksia. Yritän vastata kaikkiin kysymyksiin samassa järjestyksessä. Ensinnäkin tietojen jako eri hallintojen välillä. Kyllä näin tehdään. Mutta se, mitä jaetaan, on erittäin tiukasti määritelty. Meidän täytyy suojata kaikkea sitä tietoa, mitä itse keräämme. Ja meidän täytyy tietää, mihin tarkoitukseen tietoa käytetään. Jos mitä todellista tarkoitusta ei ole, tai sitä ei löydy lainsäädännössä, miksi tämä kaltaista tietoa tarvitaan, niin silloin tämä kaltaista tietoa ei saada. Se on tärkeää tietää. Meillä on virossa laki, jonka mukaan joka vähentää hallinnosta taakkaa. Eli jos tieto on välitetty jo valtiolle, niin silloin sitä tietoa ei voi pyytää enää uudestaan. Mutta jos on jo hyväksynyt sen, että tämä kaltaista tietoa hankitaan, niin silloin tietenkin on oikeus pyytää sitä. Mutta jakaminen päättyy tähän, kun en ymmärrä, emme ymmärrä, miksi tätä tietoa tarvitaan. Eli koko hallinto, joka kerää tätä tarpeellista tietoa, toimii. Kuitenkin tämä tieto on eriytetty, ei ole mahdollista valtion puolelta logautua sisään nähdä kaikkea. Se on mahdottomuus. No sitten luottamuskysymys ja kulttuurierot. Luonnollisesti ne ovat olemassa. Mutta valtion pitäisi nimenomaan pyrkiä siihen, että rakennetaan tätä tietä kohti luottamusta. Ja keräämmepä mitä hyvänsä, niin ihmisten tulisi meihin luottaa. Meidän tulee kyetä osoittamaan, että voimme suojata tämän kaltaista tietoa teknisesti katsoen, juridisesti katsoen. Tietysti vaikuttaa, että Virossa kaikki on helppoa, kun ihmiset luottavat meihin Ihmiset eivät pelkää. Mutta meidän täytyy tietysti joka päivä elämässä me osoittaa, että meihin voi luottaa, että meille voi luottaa tiedot, eikä se vuoda mihinkään. Se, mitä me hoidamme sen, on erotamme tietokannat toisistaan, me emme käytä mitään supertietokantaa ja se ei vuoda. ALV-kysymyksestä. Se on tietysti vaikea, koska se on kaikkein helpoin vero, jonka avulla tehdä veropetoksia. <clears throat> Olemme kuitenkin saaneet nähdä, että tämä monimutkaisen asetuksen taustalla tiedon bitit ja baitit löytyvät kirjanpito-ohjelmistosta, koska siellä rekisteröidään se, mitä myydään, mitä ostetaan. Eli tämän tiedon avulla voidaan rakentaa algoritmi. Me emme sitä tietoa tarvitse. Se, mitä te olette ostaneet tai mitä olette myyneet, minkälaisia mm, hyödykkeitä tai palveluita. Tieto voi automaattisesti muuttua ja me tarvitsemme minimimäärän tietoa, joka tekee tällaiset verolaskelmat. Tällä tavalla se on paljon helpompaa ja jos muutamme lainsäädäntöä, niin silloin kir- kirjanpito ohjelmistoyritysten täytyy muuttaa paljon, koska meillä on tämä algoritmi ja lähetämme vain uuden algoritmin heille ö, installoitavaksi ja siinä kaikki toimii. Eli siis ei pidä tehdä paljon. Miten välttää sitä veronkiertoa? Jos annamme heille tietoa, missä se vaara sitten on. Miten välttää sellaiset yritykset, jotka pyrkivät veronkiertoon? Tämä kysymys saattaa kyllä hävitä tulevaisuudessa, sillä se mitä olemme itse yrityspuolelta kuullut on se, että kukaan ei halua olla tekemisissä yritysten kanssa, jotka jättävät veronsa maksamatta. Sillä tänä päivänä ne välttävät verot, mutta huomenna ne välttävät myös laskut, eivätkä maksa vastapuolelle. Riskit ovat olemassa, että jos tämä riski on nähtävissä, niin yhteistyö lopetetaan. Ja toivomme, että se parantaa tilannetta. Viimeinen kysymys. Paremminkin, pikemminkin poliisille. mahdollisesti tulevaisuudessa on sellaisia algoritmeja, joiden avulla jotkut voivat maksaa vähemmän veroja kuin loput. Tänä päivänä ei kuitenkaan sellaista käytetä ja toivottavasti ei jouduta myöskään tämän kaltaista tietoa hyödyntämään massatatassa, tota, kun lasketaan veroja tai tehdään riskianalyysejä. Jos ryhdytään antamaan palautetta siitä, minkälainen näitä riskejä on olemassa, niin on vaikea selvittää sitä, että kaikki muu on kunnossa. Mutta koska sinulla on punainen tukka, niin tässä on tietty vaara olemassa. Millä tavalla tuo riski sitä ratkaistaan? Värjätään tukka tai tilanne menee hölmöksi lopulta. Kiitos. Kiitos sitten herra Savimo. Kiitos. Minäkin vastaan kysymyksiin kutakuinkin kronologisesti. Kyllä. ja me tiedot myös muiden laivuotaviranomaisten kanssa. Osa tiedoista jaetaan IT-järjestelmän kautta, tietojärjestelmän kautta. Olen samaa mieltä herra Reitmannin kanssa siitä, että nämä saatavuusoikeudet perustuvat äh, siihen, että jos henkilöllä on eri taso, niin hän saa eri tietoja. Kyllä me teemme profiilitarkastuksia. Meillä on hyvää yhteistyötä Tallinn teknisen yliopiston kanssa ja he antavat meille tiettyjä ratkaisuja, jotka perustuvat massadataan. Heillä ei ole tietoa näihin lakikansioihin, tarkastukset tekee meidän sisäinen valvontayksikkömme. Tietysti tiettyä tietojen vaihtoa tehdään perustuen pyyntöihin, mutta kaikkia tietoa vaihdetaan, miten sanoisin. No katsotaan, että mitä on pyydetty ja mitä tuloksia on tullut ja mikä pyynnön tarkoitus on. Joka tapauksessa meillä on erityinen komitea parlamentissa meidän Rikikogussa, joka käsittelee valvontakysymyksiä. No se yrittää valvoa turvallisuutta, ja turvallisuusviranomaisia siis, mutta myös poliisia, ja katsoa sitten myös, että josko valvontatoiminta mukaan lukien tiedonkeruu tapahtuu lain mukaan ja josko kolmansien henkilöiden yksityisyys säilyy, tai saavatko he tiedot siitä, että tiedonkeruuta tapahtuu, jokaisella ihmisellä on oikeus pyytää poliisilta, minkälaisia tietoja kerätään, tapahtuuko se lain mukaan. Tai siis lain mukaan poliisi pitää tarjota nämä tiedot sitten. Kyllä, kysymys kuului. Aggregoidun tiedon kerääminen eri lähteistä, miten hankalaa se on, Suurin hankaluus on ehkä tämä tekninen kysymys, miten varmistaa, että tiedot, jotka kerää, on integroitu ja että nämä bitit ja tietokentät osoittavat tarkkaan, mitä on kirjattu, koska tiedon tarkoitus saattaa erota. Tässä on riskejä, joten se voi aina olla automaattista. Sitä edeltää pitkä työ ennen kuin tätä aggregoitua tietoa kerätään eri lähteistä. Todennäköisesti tämä on myös asia, joka liittyy näihin uhkiin, eli pitää varmistaa, että tiedot, joita käytetään päätöksentekoa varten, ovat oikeita, ajankohtaisia, että ne tarkistetaan. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että osa ratkaisusta Virossa. Niitä ei ehkä voida siirtää suurempiin maihin sellaisenaan. Ehkä on helpompaa meille pienenä valtiona. Pienet poliisivoimat noin 5000 henkilöä, 4000 poliisiviranomaista, noista 5000. Eli on ehkä helpompaa valvoa ja tehdä uusia asioita. Sitten kyllä useimmissa tapauksissa esitykseni käsitteli sisäisiä tietoja ja tunnistamattomaksi tehtyjä tietoja kuitenkin. vapaamme myös somea. Meillä on verkkopoliiseja, jotka valvovat sosiaalisia medioita saadakseen tietää, onko toimintoja, jotka ovat kiellettyjä esimerkiksi alaikäisiä vastaan tapahtuva toiminta siinä tapauksessa verkkopoliisi. Myös on tästä vastaava osasto. Tässä yritetään suojella alaikäisen oikeuksia. Niin, tällaisia tapauksia on. Kysymys kuului, että josko yksityiset palveluntarjot ovat vaarallisia – meillä on yleinen sääntö, että tietoratkaisut ne on kehitetty erityisesti poliisin tarpeisiin, niissä nämä koodit pitäisi tarkistaa, tämä alkuperäinen koodi, eli emme voi ostaa asioita tuntematta, mitä ne tekevät. Tietysti on tiettyjä tällaisia hyllytuotteita, mutta joko pyydämme muilta samantyyppisiltä viranomaisilta että valvotaan näitä verkkoyhteyksiä, mitä sieltä julkaistaan. Mikä ei ole helppoa, mutta joskus käytämme niitä, mutta tässä tapauksessa voidaan sanoa, että yksityisen tilanne ei ole ongelma esimerkiksi Tartun yliopiston tapausta. He eivät tarjoa meille tietojärjestelmää, vaan tietoja, dataa. Me luotamme heihin. Me emme voi tarkistaa tietenkään dataa, mutta luotamme heihin, koska he käyvät kauppaa myös luottamuksensa kanssa, luotettavuudensa kanssa. Eli jos voisimme valvoa, no Virohan on pieni maa. Ihmiset eivät luota heihin enää, jos luottamus menee siis. Ja voimme yrittää tarkistaa, mutta tiedot, joita käytämme, no me aina pohdimme, että onko se täysin totta, vaikka tilastovirheitä, mutta nyt tilanne on tämä. Viimeinen kysymys liittyy massadatan algoritmeihin ja eri mahdollisuuksiin. Massadatan algoritmit ovat yhtä luotettavia, ehkä, no eivät ehkä ole samanlaisia, mutta samantyyppisiä kuin muussa tutkimustyössä. Hyvää tutkimusta on tehty ja sitten on tehty vähän, huono, vähän huonompaa tutkimusta, on tutkimusta, joka on tiedepohjaista ja otettavaa ja tiettyjä tutkimuksia, jotka eivät ole luotettavia. Samanlainen ongelma. Poliisi voi luottaa tai olla luottamatta niihin. Se pitää aina olla varovainen. Oliko sitten algoritmista tai vain tutkimuksesta, mutta tutkintatyössään aina pitää ottaa huomioon kaikki asiat, mikä on, mikä on oikein, mikä on väärin. Joten ennakoiva poliisin työ toimii tietyillä osa-alueilla, tietyissä rikostyypeissä, mutta ei ihmisten kohdalla. Tämä ei ole silloin realistista. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Nyt sitten viimeisenä puheenvuorossa Frederikki Kaltsoiner. Niin, ensimmäiset eh, vastaukset koski näitä yksityisiä eh, myyjiä. Polon on yritys, joka toimii UKssa viime vuonna. Se tuli kuuluiseksi, kun käytettiin luottokortteja ja pakolaisille käytettiin julkisia tietoja ja laskettiin Oh, oh, niin, onko, va- onko vaarana se, että nämä pakolaiset olisivat ter- terroristeja. Risk. Sitten toinen kysymys eh, riskeistä. Täällä mainittiin tapauksia, jossa esimerkiksi hiusten värin perusteella voidaan määritellä, onko kyseessä rikollinen. Näin data, data-analyysi juuri toimii. Eh, ikään kuin ennakoidaan persoonallisuutta. Olen hieman kriittinen tämän yhteen suhteen, erityisesti siksi, koska he väittivät, että he voivat vaikuttaa vaaleihin – jos Facebook, Facebook-tykkäysten perusteella tehdään analyysiä, niin se on osoitettu tieteellisesti kestäväksi. Se toimii niin, että on miljoonia datapisteitä ja, ja Facebook-tykkäykset yhdistetään persoonallisuustesteihin. Jos esimerkiksi henkilö pitää Britney Spearsista tai jostakin muusta, niin – hän saattaa, hänellä on todellisuus, todennäköisyys olla homoseksuaali tai neuroottinen tai jotain muuta, ja tämä liittyy riskeihin. Persoonallisuus kuulostaa hyvin, e, e, hyvin e, mitättömältä, mutta ne, neuroottisuus on kuitenkin psyykkinen sairaus. Sitten Facebook-tykkäykset ehkä saattavat olla enemmän tai vähemmän suojattua dataa. Siinä että kaikki eivät voi niitä saada nähdäkseen. Jos tällaisia ennakointia tehdään, niin kuin on tehty muista lähte- lähteistä, kuten eh, kännykkätiedoista tai tehdä korrelaatioita luottokelpoisuudesta, koska sitä, kuinka usein henkilöt käyttävät puhe- puhelinta. Tällaiset hyvin arkaluontoiset eh, tiedot ovat käytetty ovat saatavilla esimerkiksi puhelinyhtiöille. Twitterin tilin käyttöäkin voidaan käyttää ja seuraajien määrää ja tehdä erilaisia korrelaatioita. Ja se tarkoittaa, että kaikki, jotka ovat Twitterissä, mahdollisesti vuotavat näitä arkaluontoisia tietoja eteenpäin. Tieteellistä validointia kyllä tällä, tämän tyyppiselle tutkimukselle löytyy, mutta silti näiden analyysien mahdollisuudet mennä vikaan ovat aika korkeat. Jos se toimii, niin on hyvin suuret mahdollisuudet sille, että on olemassa tietokanta, jossa jokainen tässä salissa on luokiteltu luotettavaksi, epäluotettavaksi, neuroottiseksi, ei-neuroottiseksi. Todellinen vaara on se, että on hyvin vaikea saada sel- selville, missä tietokannat ovat ja kuinka nämä ennakoinnit on tehty ja kuinka niitä voidaan oikaista, jos ne ovat vääriä. Sitten toinen kysymys, joka koski sitä, ei meillä ole valinnanvaraa. Uskon, että paljon voidaan kyllä tehdä. Avoimuus ei ole ratkaisu, koska on nämä syyt, jotka aikaisemmin mainitsin. Jos ei enää ajatella sosiaalimediadataa, vaan esineiden internet ja siellä on niin paljon erilaisia mahdollisuuksia ja turvallisuusuhat ja yksityisyys menevät päällekkäin, niin siellä on todellinen tarve tehdä loppudata hyödynnästä, eli sellaisen datan tuottamisesta, millä ei ole mitään tekemistä kyseisen palvelun kanssa. Pidin paljon tästä, tästä nukeesta, joka täällä esiteltiin. Kyseessä oli esine, jota käytetään kotien intimiteettissä. Se tuottaa tietoa ja kerää tietoa, joka ei mitenkään liity sen tarjomaan palveluun. Käyttäjät eivät ymmärrä eivätkä tajua, että tällaisia tietoja kerätään mitään tällaista oikeutta ei ole. Eikä ole oikein edes mahdollisuuksia tehdä mitään valitusta. Datan ylempältäinen hyödyntäminen pitäisi lopettaa. Tämä on yksi tärkeä asia. Sitten täytäntöönpanon puutteet mainitsin esimerkiksi Cambridge Analytical eh, taholta Yhdysvalloiltakin on esimerkki, kun kyseessä on yhdysvaltalainen yritys, joka on kuitenkin jossain määrin myös englantilainen, heillä on paljon toimintaa. Esimerkiksi tuo nukke, joka nähtiin, se on täysin laiton, mutta kun täytäntöpanossa on puutteita, ja tällä hetkellä yrityksille ei juurikaan tule kustannuksia siitä, että ne rikkovat tätä lainsäädäntöä. Lopuksi vielä meitä Kiina kiinnostaa suuresti. Yksi kaikkein pelottavimmista uutisista koski joka koskee kansalaisten tietoja. Kyseessä on hanke, joka on hyvin huolestuttava. Se on kovin invasiivinen ja epätarkka. Lopuksi puhuttiin vielä lainvalvonnasta. Otin tämän Cambridgein esimerkin siksi, että massa data, datassa todella myyti, myytit ja teknologia sekoittavat myytti, koska sitä, että uskotaan sen asianmukaisuuteen, uskotaan siihen, että massadatalla voidaan ratkaista ongelmia, jotka muutaan ei, eivät onnistu. En sanotaan, että lainvalvojen olisi luotettava näihin tietoihin ja analyyseihin ilman mitään var- varmistuksia ja valvontaa. Tarvitaan aina kuitenkin menettelyt ja valvonta. On myös erotettava toisistaan ne ennakoinnit, jotka perustuvat paikkoihin ja jotka perustuvat yksilöihin. Jos käytetään poliisin raportteja, niihin perustuvaa dataa, ne nekään eivät ole mitenkään neutraaleja joistakin rikoksista ilmoitetaan enemmän kuin tarvitsisi, joistakin liian vähän, jo, joihinkin aloihin kohdistetaan liiallisesti poliisitoimintaa, toisiin ei tarpeeksi. Jos käytetään historiallisia poliisia lainvalvontatietoja, niin on hyvin suuri todennäköisyys epätarkoille tiedolle. Kun, kysytään, kun puhutaan yksityisestä riski pisteestä, niin näin, näin ei pitäisi toimia ollenkaan, koska riskit ovat liian korkeita. Okay. <laughs> Thank you very much. Um... Kiitos. Kiitos puhujille, että paikalle vastaavat kysymyksiin. Herra Riste halusi vielä kommentoida, se on mahdollista. Meillä on vielä aikaa, joten annan puheenvuoron teille ja sitten myös Anna Gomesille – loppuhuomautuksia varten. Riste. Um. Ähm. Niin kiitos. Ihan vain tämä Kiinan, ja siis äh, tulki korjaan nämä piste osiot näissä tilastoissa. Se on monimutkainen asia, joka antaa tiettyjä pisteitä. Se ei määrittele, kuten sanoitte, täysin varmaksi, että on homoseksuaali tai hullu. Se antaisi pistemäärän nollasta yhteen, joten pitää olla tuon piste tuloksen jälkeen tietoista, mitä haluaa tehdä ja poliisi tekee tätä. Se on siis todennäköisyys sille, että joku tekee jotakin. Tai todennäköisyys se, että kaupallisessa maailmassa tai joku ostaa nyt purkkaa, kun poistuu tästä salista. Se on niin helppoa. Ja myös keinot, joita käytetään. No, riippuu siitä, miten niitä käytetään nämä tilastotieteilijät, matemaatikot tai muut, riippuen osaamisesta, miten hyvin he määrittelevät nämä algoritmit määritelläkseen hyviä tai huonoja tuloksia, joten jos työllistää huono ihmisiä, ne niin antavat ehkä korkeita lukuja, että ostan nyt jotain, mutta ehkä se ei ole tehty tavalla, jos olisi pitänyt tehdä, joten olen eri mieltä siitä, että tämä ennakoivat mallit joskus tekevät virheitä joissa määrin olen samaa mieltä, mutta itse asiassa siinä on pistemäärä eikä mikään binäärinen arvo. Se oli vain sivukommentti. Tämä on lyhyt kommentti. Kiitos. Is... Niin vastaukselle on tarve. Kautoinrilta lisäisin, että riippuu miten ohjelmoi nämä algoritmit sillä päätös sille, että mikä on hyvän kansalaisen attribuutti täällä Kiinan pistejärjestelmässä. No minä itsekin, jos kysyttäisin, että polttaako joku tupakkaa vai ei, tai jos joku soittaa keskellä yötä vai ei, on merkki siitä, että on hyvä tai huono kansalainen, mutta kaltoinen, olkaa hyvä. So I'm, I am aware that there's a difference. Olen tietoinen siitä, että pisteytyksen ja profiloinnin välillä on olemassa ero. Ja olen myös aivan tietoinen siitä, että ei minkäännäköinen pisteytysalvorytme toimi binääristi, että olet, sinua voidaan lainottaa, sinua ei voida, tai että olet luotettava ja et ole. Eli kun meillä on näitä pisteytysjärjestelmiä, niin käytetään valtava määrä tietoa, niitä on vaikea tarkastella ja nämä pisteytysjärjestelmät määrittelevät päätökset, jotka, joilla on suuria vaikutuksia yksilöihin palkataanko henkilö vai ei. Se saattaa vaikuttaa teihin täällä, mutta jos työskennellään matalapalkka-alalla, esimerkiksi pyrkii töihin McDonald'sille, jossa tuhannet ö, hakevat työpaikkaa, niin silloin CV tarkastetaan tällä tyylillä. Kysymys on siitä, että mikä tällainen, miltä neutraali näyttää, näyttäisi. Ei ole olemassa siihen oikeaa vastausta. Ja kaikki ne algoritmit, jotka ovat oleellisia, niiden avulla korreloidaan katsotaan, ja katsotaan näitä äh, satunnaisia parametreja. Eli jos tuota ei saada, ei tiedetä, miten algoritmijärjestelmä pointti, minkä tiedon pohjalta se toimii, onko tuo tieto äh, oikeaa. Se on siis tässä taustalla ongelmana eikä algoritminen tarkkuus tai parempi tieto ole tähän perustavanlaatuisen ongelman ratkaisu. Ongelma syntyy siitä, että meillä on valtaepätasapaino niiden päätösten suhteen, jotka vaikuttavat yksilöihin ja siihen, miten he voivat omaa elämänsä elää. I think it's... Kiitos. Tämä osoittaa, että tätä, tästä pitää puhua enemmän tulevaisuudessakin. Se, mitä nyt teemme tässä, ei ole prosessin päätös, vaan kutakuinkin alku Ana Gomez johtaa meitä näiden syvien vesien läpi. Hän on esittelijä mietinnössämme, jonka takia tämän kuulemisen pidämme ja annan puheenvuoron takaisin Anna Gomezille lyhyt loppuyhteenveto. I'm actually not leading, I'm learning. No oikeastaan en tässä mitään johda, vaan olen oppimassa itsekin. Uskon, että kuten sanoitte, tämä on prosessi. Opimme näiltä eri toimijoilta eri alueilla tästä tästä opimme, mitä kaikkea hyötyä tästä voi olla, mutta mitä suuria vaaroja siihen myös eh, sisältyy ja miten niitä on valvottava ja pyrittävä pienentämään niitä mahdollisimman paljon kaikesta. Sitä, mitä täällä kuulin, oikeastaan olen sitä mieltä, että emme voi luottaa mihinkään järjestelmään, jossa suljetaan pois eh, poliittiset tai yksittäiset päätökset ja, ja, ja, ja vastuulliset päätökset prosessissa, jossa on eri tason toimijat mukana missä hyvänsä kapasiteetissa. Muussa tapauksessa seuraukset voivat olla valtavan vaarallisia. Työpaikatkin täällä mainittiin yhtenä esimerkkinä, mutta myös asuntosektorilla ja rikollisuuden äh, rikoslainsäädännön kehittämisen kannalta – jos ajatellaan lainvalvonta viranoisemia on tärkeintä, että meillä on parhaat ammattilaiset töissä. On investoitava mahdollisimman parhaisiin henkilöihin ja parhaisiin sääntöihin myös. Ja tätä kautta voitaisiin torjua mahdollista tietojen väärinkäyttöä tai tahatonta syrjivää toimintaa. Toki täällä on paljon monia muita asioita, joita minulla ei ole nyt aikaa tässä käydä läpi. Mutta on selvää, että tämä oli oikein hyödyllinen tilaisuus. Nyt odotan teidän ja paneelin panoksia niin, että mietinnöstä me tulee hyvää, niin kuin puheenjohtaja sanoi, tämä on prosessin alku pyrimme ymmärtämään, mitä merkitystä, mitä vaikutuksia tällä on. Valiokuntana emme halua ollenkaan pudota kärrystä ja jättää näitä perusoikeusvaikutuksia syrjään. Sen pitää olla tärkein muistettava asia. Se on mukana jo yleisessä tietosuoja-asetuksessa ja se on meidän pohjanamme, mutta meidän on tunnistettava ongelmat ja porsaanreijät ja ymmärrettävää, mitä täydentävää säädäntöä vielä tarvitaan. Ei välttämättä edes sääntelyä, vaan, vaan muutoksia toimintatavoissa. Ja se pätee meihin kaikki. Kiitoksia. Thank you very much. Uh... Kiitos. Kiitos vielä kerran kaikille puhujille. Tietysti kiitos myös kaikille muille, jotka antavat oman panoksensa tälle tapahtumalle. Toivotan kaikille hyvää illan jatkoa ja jatkamme tätä hyvin pian. Kiitoksia.